Eh, mesdames, Messieurs, chers collègues. Hyvät naiset ja herrat, eh, hyvää päivää, tervetuloa tähän pitkään tämän päivän istuntoon, joka siis kestää tänään aamupäivän ja iltapäivän tämä kokouksen. Ei mitään huomautuksia esityslistaan eikä ilmeisesti aikaisemmin kokoukseen pöytäkirjoihinkaan ole. Ne ovat teillä kaikilla käytettävissä. Voimme pitää näitä päätökirjoja hyväksytänä. Aloitamme nyt keskustelulla, jossa kysymys on eurooppalaisesta taistelukonealasta. Ja tämä on monella tapaa hyvin ajankohtainen aihe, koska äskettäin juuri järjestettiin Bourgesissa Pariisissa ilmailualan messut. Se on suuri maailmanlaajan tapahtuma ja siellä ilmailusta ja avaruuskysymyksestä keskustellaan ja nyt huolimatta sää olosuhteista äh, oli joitakin pieniä järjestelyvaikeuksia, mutta muuten messut olivat menestys äh, ja äh, tämän Lisäksi ajankohtaista on myöskin se, että Eurooppa-neuvosto käsittelee puolustuskysymyksiä joulukuussa ja tiedätte, että on kokonainen asiakokonaisuus, joka liittyy puolustusteollisuuteen ja sehän liittyy myöskin ilmailuteollisuuden teollisuuteen hyvin läheisesti. Ja ilmailuteollisuus on nimittäin yksi avainaloista, tässä eurooppalaisessa puolustuksen teknisessä ja teollisessa perustassa, joka tuntuu nyt menettävän tietyltä osin resursseja ja kuitenkin Euroopan ilmailuala myös menettää teknologisia voimavaroja ja kenties myöskin poliittista tahtoa täällä Euroopassa, jotta meillä olisi todella tulevaisuuden taistelukonejärjestelmään. Ja tietysti tämä on kallista, koska teknologisesti tämähän on huipputeknologia, mutta äskettäin on todettu kuitenkin tästä teknologiasta, että sen hyöty ainakin eh, äskeisissä viimeisissä konflikteissa, joissa eurooppalaiset ovat mukana Libya, Libyassa ja Malissa, toisin sanoen näissä kahdessa tapauksessa Euroopan ilmailulla oli todella tärkeä rooli, erityisesti Libyassa, mutta myös kun ajatellaan Malin operaatioita ja tämä avainvoimavara eurooppalaisilla on sellainen asia, joka ei ole itsestään selvä, kun ajatellaan investointeja tai poliittista tahtoa, huomaamme, että on olemassa todellinen vaara tulevaisuudessa, että Eurooppa menettäisi nämä voimavaransa, jotta tästä asiasta voitaisiin tarkemmin keskustella. Meillä on suuri ilo toivottaa tervetulleeksi tänne tärkeitä ilmailualan asiantuntijoita. He tulevat esittelemään meille ilmailu- ja avaruusalan akatemian toimia. Se sijaitsee Tuluusissa. Se ei ole pohjalta pelkästään ranskalainen, vaan myöskin eurooppalainen. Meillä on täällä generaali Jean-Georges Prévost, jolla on pitkä kokemus ilmavoimista ja joka on työskennellyt myöskin ilmailuteollisuudessa. Ja itse asiassa hän jatkaa tätä työtä edelleen myöskin David Marshall, joka on pitkään työskennellyt Rolls-Royceissa ja tällä hetkellä hän johtaa Euroopan ilmailu- ja avaruusalan yhtiöiden neuvostoa. Sitten tohtori Georges Bridel, hän on paljon työskennellyt ja DSS Münchenissä ja tällä hetkellä hän johtaa ALR-yhtiötä. Sitten mitä puheita annan puheenvuoron kenraali Brevolle ja sitten muille puhujille. Olkaa hyvä. Hyvät parlamentin jäsenet, minä ensiksi tahdon kiittää teitä kollegoiden ja puolesta ja omissa nimissäni mahdollisuudesta keskustella eurooppalaisesta taistelukoneiden teollisuudesta. Me olemme hankalassa tilanteessa. Miksi? No siitä syystä, että nykyisellään Euroopalla on menneisyydessä tehdyt päätöksensä ja joiden pohjalta sen pitäisi vastata nykyisiin haasteisiin. Meillä on Euroopassa huomattava taistelu lentokoneteollisuus ja meillä on taistelu lentokoneita, jotka ovat hyvin kyvykkäitä toimimaan ja hyvin tehokkaita. Mutta näyttää siltä, että tämä katoaa tulevien 20 vuoden kuluessa ja se ei ole suorastaan vaan vaarana, vaan todennäköisesti näin tapahtuu, kun mitään päätöksiä ei tehdä. Päätöksiä pitäisi tosin tehdä taistelulentokoneiden tulevaisuudesta. Erityisesti nyt, kun meillä ei ole näitä päätöksiä, niin meidän täytyisi huolestua ja ryhtyä toimiin päätöksissämme, sillä muuten tulokset ovat strategisesti äh, tuhoisat ja myös poliittisestikin, sillä tästä tulee muitakin seurauksia kuin pelkästään operatiivisia ja teollisuudelle seurauksia, sillä 20 vuoden päästä havaitaan, että Eurooppa on jäänyt täysin jälkeen koko alalla. Ja siitä syystä vaikutti meistä tulla keskustelemaan tästä asiasta teidän kanssanne. Se on nimittäin hyvin olennainen asia. Jos ajattelemme, niin kuin puheenjohtaja sanoikin, tätä meidän järjestöämme, Ilmailu- ja varusakatemiaa, niin me olemme huolissamme yhtä lailla kuin puheenjohtajakin tästä kysymyksestä. Meidän täytyy nyt lähteä liikkeelle tästä tällä tällä alalla. Ja me olemme vuonna 2011 jo luoneetkin asiakirjan, joka teille on jaettu valmisteluasiakirjoissanne ennen tätä kokousta. Ja me olemme tehneet tutkimuksia ja järjestäneet myös foorumin 2013 toukokuussa. Ja tuossa foorumissa on vahvistettu nämä vaarat, mutta myös tarjottu ratkaisuja ja erilaisia vaihtoehtoja. Ja haluaisin lisätä tähän vielä sen, että tämä tässä puhutaan sekä taistelulentokoneista, joissa on, jotka on miehitetty, ja myös miehittämättömiin tai kaukoohjattaviin aluksiin tässä puutumme. Jos ajattelemme nykyisiä konflikteja, niin kaikissa niissä on käynyt ilmi, että taistelulentokoneita tarvitaan aivan välttämättä, jotta me saisimme aikaiseksi ilmapuolustuksen tehokkuuden, se on olennaista. Ja näistä ottaisin seuraavat esimerkit. Kosovon kriisi esimerkiksi. Siellä käytettiin taistelulentokoneita ja se johti selkeisiin päätöksiin ja nämä, näitä tässä ei tarvittu suuria taisteluja. Libya ja Mali ovat Toiset esimerkit, ilmajoukot ja taistelulentokoneet osoittivat, että me on mahdollista päästä kentälle ensimmäisenä, eli kriisin alkuvaiheessa jo silloin, kun täytyy toimia nopeasti ja kun on kaikenlaisia uhkia maaperässä, maaperällä konfliktin vuoksi, niin silloin juuri eurooppalaiset taistelulentokoneet pääsivät kentälle nopeimmin ja pystyivät hyvin nopeasti toimimaan. Tämä tarkoittaa, miten minkälaisia laadullisia piirteitä taistelulentokoneilla on. Pystytään toimimaan nopeasti, reaktiivisesti ja myös pitkältä, pitkän etäisyyden päästä. Ja myös voidaan neutralisoida ja hyvinkin koordinoidusti ja yhtenäisesti. Muistutan tässä nimenomaan Malin tilanteesta. Malissa ensimmäinen Gin missio osoitti tehokkuutensa. Se oli heti aamulla yhdeksän aikaan ja sillä onnistuttiin 21 kohdetta tuhoamaan yksistään tuon yhden lennon aikana. Eli tässä on kyse täsmennyksestä, kohdennuksesta, jolla pystytään sitten välttämään sivuvaikutuksia. Lisäksi voidaan toimia hyvin joustavasti. Näitä aluksia voidaan käyttää moniin eri tehtäviin ja myös vaihtaa niiden tehtävää kesken matkan vastaan. Eli tällainen lentotaistelu on, lentokonetaistelu on nopeaa ja kohdennettua ja hyvin täsmällistä ja tehokasta. Tällaista, tällainen kapasiteetti Euroopalla on. Euroopalla on onni kuulua sellaisten kansojen joukkoon, jotka ovat pystyneet kehittämään ja myös tuottamaan taistelulentokoneita. Siihenhän tarvitaan äärimmäisen korkeatasoista teknologista taitoa. Ja nyt nämä laitteet auttavat meitä ja ovat käytössä, käytössä Rafai Fighter esimerkiksi. Ne kaikki ovat aivan mainioita, ne ovat huomattavia omalla alallaan ja ovat toimineet tehokkaasti. Jos ajattelen juuri tätä kapasiteettia, niin se on tärkeää siitä syystä, että se on riippumaton myös muista Eurooppaa ympäröivistä kansoista ja se on poliittisesti ja strategisesti tietysti olennainen asia. Valitettavasti kuitenkin tämä merkittävä haaste ja merkittävä tekijä, joka meillä on, koska me olemme tehneet oikeita päätöksiä tähän asti, näyttäisi siltä, että se on nyt täysin häviämässä, koska, mm, ja me olemme luopumassa siitä, koska me emme ole tehneet päätöksiä uuden sukupolven äh, nimissä. Me emme löydä tällaista vastaavaa kykyä ja kapasiteettia missään vaiheessa enää jos nyt luovumme siitä. No entä sitten, jos katsomme muita maita, yhdysvaltalaiset, kuten tiedätte, niin heillähän on uuden sukupolven F-22-alukset ja he kehittelevät taas uusia laitteita, tuota E25 ja joka tapauksessa heillä on vähän vaikeuksia, mutta he ovat kuitenkin etenemässä uuden sukupolven laitteiden kehittelyssä. Ja sitten myös nousevat valtiotkin ovat ymmärtäneet, missä mennään. Eli meillä on nyt tässä muitakin, jotka etsivät itsenäisesti keinoja kehittää taistelukoneteollisuutta ja tässä erityisesti Venäjä, Kiina, Etelä-Korea, Intia ja niin poispäin. Ja tässä, tällä hetkellä Eurooppa on käytännössä jättänyt päätökset tekemättä taistelulentokoneteollisuudessa. Ja vielä palaisin nyt hivenen tuohon teollisuuteen ja teknologiaan ja annan tässä sitten puheenvuoron kollegalleni Bridelille. Hän varmasti puhuu näistä asioista vähän enemmän ja myös maailman laajuisesta tilanteestakin. Sirki. Kiitos, kenraali. Arvoisat parlamentaarikot, mm, miellyttävää, miten olette Eh, kiinnostuneita tästä alasta, kuten eh, murteeni, aksenttini kertoo. Olen Sveitsistä lähtöisin ja olen tässä tällä alalla viettänyt su- eh, suurimman osan ajastani. Kenraali Prevo mm, äsken jo selitti, mistä tässä strategisesti on oikeastaan kyse. Haluaisin vielä lyhyesti palata tähän uuteen taistelulentokone sukupolveen, jos me vaikka tätä äh, käytetään siis sekä miehittävistä että miehittämättömistä äh, lentokoneista. Siis onko siellä on, astuu, on miehistöä tai ei. Sama termi. Äh, jos seuraamme kehitystä ulkomailla, erityisesti Kiinasta, on J20 ja J390 Venäjältä, kun on vielä tullut FX Koreasta, F, FX Turkista ja Koreastakin. Ja kaikissa muissakin maissa on kehitystä ollut, jokaisessa on mahdollisuus polttoainetäydennyksiin lennosta. Ja niitä valmistetaan vientiin silmällä pitäen. Nämä ovat faktat, joita eurooppalaisten kannattaa faktaa, jotka kannattaa ottaa vakavasti. Pariisin foorumkin mainittiin tuossa jo Siellä esiteltiin monia hankkeita valmistajien puolesta. Ei nyt ihan paikallaan tässä sentään peukaloitaan seistä, pyöritellen seistä. Jotain tapahtuu. Tämä tietenkin monet toimet ovat sirpaleisia, päällekkäisiä, minkäänlaista koherenttia kapasiteetin ohjailua ei ole, eikä myöskään tuotekehittelyä missään laimassa määrin ainakaan. Haluaisin tässä väittää, että Euroopan puolustusvirastossa edessä siis on hankkeita, projekteja, joihin olen Saksan edustajana ottanut osaa, jotka ovat olleet hyvinkin menestyksekkäitä, mutta ei niiden osuus ole kuin 10-15 prosenttia tästä koko elinkeinosta, teollisuuden haasta. Vielä lisäksi voisin todeta, että foorumia 2011 omassa kannanotassamme korostettiin sitä, että on kaksi sarkaa, jotka ovat erityisen ongelmallisia. Ensinnäkin tämä kyky kehittää lentokoneita, siis taistelulentokoneita tässä tapauksessa, mutta myöskin sotilaskuljetuskoneita esimerkiksi on ollut hyvin vaikea kehittää. Se on, sen on kokemus osoittanut. Tekniikka on vähän tällaista konventionaalista ja se pitää hallita alusta aasta oho, aasta öhön, ei se isässään sieltä tule. Eli siis nämä tek- teknologia ja tällainen ammattitaito, jotka ovat alalle erittäin olennaisia esimerkiksi kaikki tällaiset sensorit, anturit, verkostoon, verkostoitumiseen liittyvät asiat ovat erittäin, erittäin tärkeitä, sillä ilmanhan tällaista hyvin kiinteää yhteys, yhteydenpitoverkostoa mm, lentokoneet eivät voi tehtävänsä suorittaa sen paremmin ilmassa kuin, kuin sitten suhteessa maahankaan lennonjohtoon. johtoon. Nämä komponentit ovat osoittautuneet pullonkaulaksi. Tässä pitää toteuttaa rationalisointia. Emmehän me täällä pyri mitenkään määrärahoja lisäämään, emmekä budjetteja kasvattamaan, vaan katsomaan, vaan huolehtimaan vaan siitä, miten näillä varoilla, näillä tarjolla olevilla resursseilla voidaan saada parempaa jälkeä aikaiseksi. Nyt haluaisin luovuttaa puheenvuoron tässä naapurille kollegalle David Marshallille, joka mm, sivuaa tätä teollista pohjaa, perustaa. Very much. Kiitokset, George. Minä haluaisin tässä nyt puhua ensinnäkin siitä, kuinka Tärkeää on, että meillä on teollista perustaa tällä alalla, jotta voitaisiin toteuttaa operaatioita ja että todella voitaisiin myöskin uudistaa laitteistoa ajan kuluessa. En tiedä, tunnetteko tätä asiaa, mutta entistä enemmän kaikissa maissa armeijat käyttävät teollisuutta kaikilla tasoilla, kun ajatellaan tukea heidän laitteistolleen ja tarvikkeilleen. Ja tämä kattaa myöskin erilaiset operaatiot. Iso-Britannia saattaa olla johtoasemassa tässä ja esimerkiksi Raffin kaikki tankkeri ja kuljetus koneet pohjaavat tähän teollisuuteen, jotta todella ilmavoimille, kuninkaallisille ilmavoimille voitaisiin toimittaa tukea ja valmistella niiden operaatioita. Ja itse asiassa sama pätee myöskin tornadoihin, joka tietysti onkin tämä keskeisin iskuväline ilmavoimissa. Operaatioissa, joista tulee hyvinkin säännöllisiä kenties luonteeltaan tarvitaan vastata näihin vaatimuksiin, joita kiireelliset operaatiot osoittavat. Ja tämä tietysti pätee myöskin sotaakin, kun taistelujoukot huomaavat, että ne tarvitsevat jotakin muutoksia tarvikkeisiin ja laitteisiin kun nyt on ollut näitä kokemuksia niiden käytöstä. Ja sitten tarvitaan hyvin nopeita uudistuksia myöskin tietysti, niin tämä vaatii sitä, että välittömästi on saatavilla sellaista teollisuutta, joka pystyy tämän työn tekemään. Ja kun puhun tällaisesta tietopohjaisesta teollisuudesta, niin tarkoitan sellaista teollisuutta, joka pystyy tekemään tämän uudistuksen ja että myöskin tiedot ovat saatavilla kaikkea tätä työtä varten. Jos nämä lentokoneet tuotetaan toisesta maasta, niin saattaa käydä niin, että itse asiassa nämä tiedot eivät olekaan käytettävissä. Ja silloin sanotaan, että ette saa näitä tietoja ja saatte ehkä tai ette saa, ehkä joskus tämä uudistus voidaan toteuttaa tai sitten ei. Siis omat kapasiteetit tämän tekemiseksi ovat muodostumassa todella avainasiaksi taisteluiden voittamisessa. Ja hyvä esimerkki äskettäin siitä, missä tämä muodostuu ongelmaksi, tulee Saksasta, jossa Global hoaxit, joita he ovat ostaneet. He päättivät tämän sopimuksen peruuttaa, koska itse asiassa he eivät saaneet amerikkalaisilta niitä tietoja, joita tarvittiin näiden laitteiden koneiden muuttamiseksi, jotta niistä tehtiin sopivia. Ja tämän tekeminen olisi ollut aivan liian kallista, vaikka tiedot olisivat olleetkin saatavilla ja tämä tapahtui vain pari kuukautta sitten. Tiedämme siis, että tämä on ajankohtainen ongelma ja tämä on myöskin avainkysymys, kun ajatellaan sitä, kuinka tämä teollinen perustamme pysyisi toiminnallisena. Toinen puoli, joka liittyy tähän teolliseen perustaan, on se, että juuri tämä teollisuuden ala on todellinen moottori ja on jo ollut sitä useita vuosia, kun kysymys on edistyneestä teknologiasta ja tietysti myöskin hyvin korkeasti koulutetuista työntekijöistä, jotka siihen liittyvät myöskin liittolaisteollisuuksissa niin ilmailussa kuin myös muualla. On muistettava, että jos ajatellaan aikatauluja ja uusia teknologioita tällä alalla, niin yleensä aikavälit ovat 20 vuotta, kun ajatellaan testivaihetta ensiksi ja sitten siitä päästään operatiiviseen valmiuteen. Ja meillä on vain Eurofighter, Gripen ja Rafal, koska nämä päätökset on tehty parikymmentä vuotta sitten, jotta saattaisimme todella saada sellaisen teknologian, jota voidaan kehittää ja jota voidaan todella käyttää. Nämä toimintavaatimukset taistelukoneille ovat todella teknologian huippua. Niissä vaaditaan hyvin vaikeita ratkaisuja, kaikkein korkeinta suorituskykyä, ja tämä on todella avainkysymys taisteluiden voittamisessa. Seuraukset äh, näiden uusien huipputeknologioiden myötä ovat aina tulleet tältä alalta, ja voin antaa jotakin esimerkkejä tässä, jos tarkastellaan vaikkapa tai ajatellaan aero, näitä kuumaturbiinilavoja, niin jos ne kuumenevat 300 asteeseen jopa metallin sulamispisteeseen saakka. Ja tämä onnistuu vain siitä syystä, että tätä, tätä esinettä myöskin pystytään jäähdyttämään riittävällä tavalla. Tätä teknologiaa on kehitetty sotilasalalla niin Britanniassa kuin Yhdysvalloissakin Fly by Fire on toinen teknologia, joka alkoi ensin sotilaspuolella ja nyt sitä käytetään myöskin aivan kaupallisessa Ähm, tai siviililentokoneessa. Ei voida siis liioitella, kun sanotaan, että meillä on tämä uusi Airbus vain sen ansiosta, että olemme lähteneet kehittämään näitä sotilasohjelmia. Ja olemme todella vakuuttuneita siitä, että tämä prosessi jatkuu. Ja jopa tässä vaiheessa olemme todelle voineet todeta, että mahdollisia seuraavan sukupolven lentokoneita voidaan saada myöskin kaupalliseen levitykseen, kun nyt tässä ensin ryhdytään tarvittaviin päätöksiin sotilaallisessa puolella. Esimerkiksi vaikkapa tällaiset täysi elektroniset lentokoneet, siellä kaikki toimii siis elektronisesti, niin tämä on todella sellainen asia, joka tulevaisuudessa mahdollistaa erityisesti juuri tällaisissa lennokeissa, miehittämättömissä lennokeissa, niiden toiminnan. Ja Airbus on pitänyt tätä mahdollisena ratkaisuna, kun kysymys on seuraavan sukupolven ähm, kaupallisesta lentokonehankinnoista. Jos tähän emme siis ryhdy, niin silloin viemme maton pois jopa tältä ähm, kaupallisesti äh, toteutetulta lentokonealalta ja puhumattakaan sotilaallisesta puolesta. Tietysti kaikki tämä kehitys on sitten vaatinut paljon korkeasti koulutettua työvoimaa. Ja tämä on ollut todella suuren lisäarvon ala. Ja tämä tilanne ei jatku entisellään, jos nämä ohjelmat lähtevät kuolemaan ja kuihtumaan. Tämä kapasiteetti katoaa. Ja tätä on mietittävä. Ajatellaan että tämä on ikään kuin äh, rullaportaat ja nehän liikkuvat jatkuvasti ja mennään jatkuvasti ylöspäin ja missä tahansa vaiheessa voidaan käydä pois kyydistä, mutta jos äh, ei äh, käydä pois kyydistä, niin sitten nämä jatkavat edelleen kulkua nämä rullaportaat, mutta jos ei koskaan hyppää takaisin kyytin takaisin, niin silloin jää paikalle niin, että meidän täytyy todella nyt kiirehtiä, koska muutoin jäämme tästä teknologisesta kehityksestä jälkeen. Nämä asiat halusin teille sanoa. Ja ehkä nyt sitten voisin antaa puheenvuoron jälleen Georges Bridelille, jotta hän voisi puhua siitä, mitä nyt pitäisi todella tehdä. Wir haben... Kiitos, David. Me olemme tässä, tähän asti pyrkineet monin tavoin varmistamaan sen, että, että eurooppalainen teollisuus voisi jatkua ja voimistua ja näin näitä pohjalta on sitten tietysti mahdollistuneet tietyt toimenpiteet. Mehän olemme siis kai sitä mieltä, että, että meillä pitää nämä valmiudet pitää olemassa ja ammattitaito säilyttää, ja ne säilyvät ainoastaan konkreettisten kehitysohjelmien kautta. Erityisesti mitä tulee uuden teknologian tutkimukseen ja tuotekehitykseen, ja sen toteuttamiseen sitten tuotannossa kautta koko tuotantoketjun. Ja toisekseen yhtä tärkeää ja ilmeistäkin on, kuten äsken todettiin, että ähm, meillä on kolme euro- eurooppalaista taistelukonetta kehitysvaiheessa tai kehitteillä. Äh, tämän päivän äh, jälkiviisaana voidaan todeta, viis, viisaina voidaan todeta, että olisi kannattanut vähän rationalisoida aikanaan tätä kehitystä, e, mutta kuitenkin e, e tämmöiset e, ammattitaidot ja valmiudet eivät enää ole sitten Euroopan unionissa e, kenenkään yksin oikeutta. Yksikään maa ei yksinään kykene tällaista taistelulentokoneet ohjelmaa käynnissä pitää meidän pitää toimia eurooppalaisissa puitteissa ja orientoitua ikään kuin näin eurooppalaisittain tässä lentokonetuotannossakin. Sama pätee tietysti Yhdysvaltoihin kuin muihinkin teollisuusmaihin, tämä yleinen filosofia tämä valmiuksien äh, äh, on ulotuttava koko tämän tuotekehityksen äh, ajan ehkä 30 vuotta normaalissa, normaalissa tapauksissa. Se on aika vaativaa. Sinä aikana pitää tällainen malli, uudet malliprototyypit kehittää aina 15 vuoden välein keskimäärin, niin, jotka siis edeltävät tätä varsinaista sarjatuotantoa Siinä pyritään sitten varmistamaan, että nämä valmiudet pysyvät mahdollisimman korkealla tasolla. Tällaiset prototyypit testataan siis maanpinnalla, ei välttämättä ilmassa. Ja näin tässä yhteydessä eurooppalaisten valmistajien on kyettävä varmi, varmistamaan ja osoittamaan nämä, tämän ammattitaitonsa ja valmiutensa. Ja, ja ja todetaan sitten, että nämä, öö, öö, mitä tulee erityisesti sotilaalliseen lentokonevalmistukseen, siinä nämä, tämä etulentiasema ja ammattitaito äkkiä rapistuu ja häviää, ellei sitä tehokkaasti ylläpidä. Näin sitten onkin ajauduttu tällaisiin yhteisiin hankkeisiin sen varmistamiseksi, että taso säilyy. Jean Georges jatkaa tästä. Pour terminer notre expo. No, päättääkseni tämän esityksen, niin se arvio, jonka nyt olemme Ilmailu- ja avaruusakatemiasta kuulleet ja nuo tärkeimmät asiakohdat, joita olette kuulleet sekä minun että kollegoideni suusta, johtavat meidät tietyihin ehdotuksiin ja suosituksiin, jotta vältämme tuon tuhoisan kapasiteetin häviämisen Euroopasta. Ja minä haluaisin kiinnittää huomiota kahteen ehdotukseen. Aivan aluksi haluaisin huomauttaa, että meidän tosiaan täytyy muistaa, että meillä, meidän pitää määritellä yhteinen operatiivinen tavoite. Ei tule odottaa että kuitenkaan sitä, että operatiivinen tavoite tulisi ensin määriteltyä ja vasta sitten sen jälkeen ryhdyttäisiin miettimään teknologista kehitystä. On hyvin vaikea kuitenkin päästä tähän tavoitteeseen. Jos ajattelemme edeltävän sukupolven laitteita ja silloinkin operatiivisen tavoitteen määritelmä oli erittäin hankala ja olemme varmoja, että tulevan sukupolven strategian määritteleminen on yhtä hankalaa, kun tilanne vain jatkuvasti monimutkaistuu. Eli täytyy muistaa, että ennen kuin me ryhdymme keskustelemaan operatiivisesta strategiasta, niin meidän täytyy saada jonkun näköinen visio tästä tilanteesta, istua pöydän ääreen ja keskustella siitä, miltä tilanne näyttää seuraavissa, seuraavien 20-30 vuoden aikana operatiivisesta näkökulmasta, ja vasta sen jälkeen voidaan sitten helpommin ryhtyä miettimään yhteistä operatiivista tavoitetta. Mielestäni tämä vaikuttaa oikein mainiolta tehtävältä Euroopan puolustusviraston kannalta kannalta. Jos jäsenvaltiot, Euroopan unionin jäsenvaltiot pyytävät tätä, niin silloin Euroopan puolustusviraston työntekijät ja vastuuhenkilöt voivat eri maista astua, istua pöydän ympärille ja pyrkiä löytämään tällaisen yhteisen vision tilanteeseen. Ja toiseksi huomauttaisin, että tämä eurooppalainen puolustusvirasto on rahoittanut tutkimusta kaikista, kaikkien eurooppalaisten taistelu, lentokoneteollisuuden ja puolustusteollisuuden näkökulmasta, ja tämä on tehty vuonna 2011, ja sen, se on hyvin huomattava ja tärkeä tutkimus, ja se osoittaa hyvin käytännönläheisen reitin tiekarttaan, joka puolestaan johtaa meidät selkeään taistelulentokoneohjelmaan. Ja tuossa tiekartassa havaitaan se, että halutaan säilyttää Euroopan nyt jo omistama teknologia ja hälventää vaaroja ja sitten miettiä tuota elektronisen teollisuuden kehitysmahdollisuuksia. Tämä, tätä, tämä ei ole äh, sen kalliimpi juttu, tämä on muutaman kymmenen miljoonan euroa euron, eikä mitään mistään suuremmasta summasta ole kyse. Äh, mutta tuo kapasiteetti, jonka me olemme vaarassa menettää, on hyvin kallis. Tässä on kyse nyt uudistamisjärjestelmästä, operaatioiden uudistamisesta, materiaalin uudistamisesta ja myös äh, teollisuuden kapasiteetin ylläpitämisestä. Ja vielä antaisin Britannian Fidelille puheenvuoron. Hän voi esitellä nyt seuraavaa viittä kohtaa. No, te voitte yhdessä niitä esitellä, mutta ensin Bridelle. Niin, äh, aluksi huoma, huomio teollisesta yhteistyöstä. Meidän tehtävämme ei tietenkään ole harjoittaa teollisuuspolitiikkaa. Me vaan selostamme vain, keräämme ja selostamme faktoja ja pyrkiä sitten esittelemään tiettyjen toimenpiteiden seuraukset. Kiistämätöntä kuitenkin on, että eurooppalaisen tämän erikoisalan teollisuuden keskittäminen, uuden teknologian kehittäminen, esittelyprototyyppien kehittäminen ja teollinen, teollisen etulyöntiaseman säilyttäminen on aivan välttämätöntä, jotta saadaan sitten läpidätyksi näitä valmiuksia. Että samassa yhteydessä ovat kustannussäästöt niin ikään mahdolliset. Klassiset yhteistyömallit pitää unohtaa ja kehitellä ihan kokonaisia, kokonaan uusia yhteistyökuvioita. Meillä olisi mahdollisuuksia esimerkiksi pyrkiä laatia tällaisen oman teollisen teknologian, valmistusteknologian ja tekniset toimintapuutteet jokaiselle prototyypille taistelukoneiden saralla. Tämä oli vain yksi monista mahdollisuuksista, joita haluamme esille tuoda yhteistyön saralla. Kokemus on kuitenkin osoittanut, että kaiken, kaikki konsolidointihankkeet ovat mahdottomia, elleivät ne johda sarjatuotantoon tai edes tällaiseen näytekappaleeseen. Emme voi teollisuuden aloilta vaatia sellaista yhteistyötä, jossa he eivät näe mitään tulevaisuutta. Tämä tietenkin juontaa päätöksenteosta ja politiikasta ylipäätänsä niin, että tällaiset sellaisia hankkeita sitten kehitetään, joilla on elinkelpoisuutta. Äh, eli sitten, jotka, äh, jotka lopuksi osoittautuvat merkilliseksi. David Marshall saa nyt lopuksi vielä puheenvuoron tästä teollisesta pohjasta laimin. Um. Ähm. Kiitos. Ikään kuin päätöksenä äh, meidän kaikkien puheenvuoroille paljon historioita liittyy monen keskiseen yhteistyöhön puolustusalalla, eikä se aina ole ollut oikein hyvä maineeltaan, koska ei ole kovin helppoa tyydyttää kaikkien tarpeita. Ja jotta tämä toimisi, niin tässä on hyväksyttävä kompromissi, mutta tiedämme, että tämä voi olla toimiva, koska on myöskin onnistuttu. Ja tietysti erityisesti kaupallisella puolella meillä on kaikkein menestyksellinen ilmailualan yritys Euroopassa, Airbus, ja siis se osoittaa, mitä ajan myötä voidaan tehdä. Tämä ehkä voi lähteä liikkeelle vaikkapa rajallisesta määrästä kansoja, jotka ovat valmiita osallistumaan, mutta sen pitäisi olla avoin ja siihen pitäisi saada myöskin muita halukkaita mukaan siinä määrin, että se ei millään lailla vähennä kuitenkaan tämän tuotteen kilpailukykyä tämä laajempi osallistuminen, koska muutoinhan tietysti se syö omaa arvoaan. Ehkäpä ensimmäisenä tarvitaan ja olisi rohkaistava äh, juuri tätä luomusta äh, sellaisella äh, julistuksella, joka vahvistaisi poliittista tahtoa ja osoittaisi, että Eurooppa todella haluaa tätä, koska tätä taustaa vasten vasta voidaan lähteä rakentamaan operatiivisia esittelymalliohjelmia, nämä uudet teknologiat tietysti on saatava näkyville ja on todella todistettava niiden toimintakelpoisuus, jotta niitä voidaan lähteä kehittämään todelliseksi toimiviksi tuotteiksi ja jo paljon on vielä tehtävää, kuten tässä olette kuulleet, koska itse asiassa nämä hyödyt voivat sitten levitä paljonkin laajemmalle. Kaikki tämä tarvitsee kattavan pitkän aikavälin investointisuunnitelman. Ei tarvitse tietenkään maiden heti saman tien tulla ja rynnätä tarjoamaan rahaa, mutta niiden täytyy kuitenkin osoittaa halukkuutensa tähän suuntaan. Ja tätä tahtoa on tarvittu Bassin menestyksen luomiseksi. Tätä tahtoa tarvitaan edelleen, jotta saamme todella menestyksekkään taistelukoneteollisuuden ja alan. Ja toivon mukaan saamme teidät vakuutettua teille tästä, että tätä me tarvitsemme Euroopassa. Saint-Georges. Äh, just une minute de ja vielä lopuksi muutama sana ennen kysymyksiä ja keskustelua. Mainitsisin, että varmaan kävi jo ilmi puheenvuoroistamme, että me todellakin Euroopassa olemme saaneet tähän asti pitää kiinni hyvin vahvasta taistelulentokoneteollisuudesta ja se on toiminut hyvin tehokkaasti tähän asti kaikilla aloilla. Ja tässä tilanteessa aika vähän on nyt enää viime aikoina tehty, ja tämä kapasiteetti saatetaan menettää. Selostimme teille nyt tätä asiaa hivenen ja havaitaan, että tässä erityisesti tarvitaan poliittista tahtoa ja me tahtoisimme nähteä, nähdä teidän innostuvan ja motivoituvan asiasta Euroopan päättäjien, valtioiden ja hallitusten päämiesten miettivän tätä asiaa toiminnan kautta ja ensimmäiseksi pitäisi nimenomaan ryhtyä pitämään yhtä Euroopan puolustusviraston kanssa ja siltä täytyisi pyytää toimia ja, ja, ja Jotkut jäsenvaltiothan voivat pyytää siltä esimerkiksi tutkimusta. Voitaisiin nimenomaan miettiä tulevaisuuden suunnitelmia ja tutkimusta tulevaisuudesta ja sitten myös jonkunlaista punaista lankaa siitä, mihin suuntaan teknologia menee. Tämä ei siis maksa kovinkaan paljon aluksi, kun kyse on tällaisesta ohjelman ja toiminnan määrittelemisestä. Ja seuraavaksi täytyisi tämä poliittinen tahto saada konkreettisemmaksi ja toinen askel olisikin sitten se, että neuvostossa joulukuussa 2013 johon me sitten myös saamme osallistua, mutta, sigo, mutta toivomme, että siellä todella ymmärrettäisiin tämän ongelman laajuus ja poliittinen tahto sitten kääntyisi päätöksiksi. Hyvä puheenjohtaja, kiitokset. Nyt olemme täällä käytettävissä ja vastaamme mielellämme kysymyksiin. Äh, Kiitokset. Mielestäni tämä oli erittäin selkeä esitys, hyvin valistava ja myöskin hyvin poliittinen luonteeltaan. Tämä nostattaa paljon kysymyksiä. Erityisen tärkeää oli varmasti tuoda esille tämä paradoksaalinen tilanne, jossa nyt olemme, koska mm, tietysti tämä Äh, alku äh, vaikutti aika kielteiseltä, kun ajatellaan taistelukonealan tulevaisuutta Euroopassa. Äh, on syytä ehkä pessimismiin, jos tilanne tällä hetkellä katsotaan, niin oikeastaan tuntuu siltä, että ähm, on itse asiassa vähän niin kuin liikaakin jo, kun meillä on näitä, nämä kolme erilaista eh, eurooppalaista ohjelmaa, jotka eh, kilpailevat viennissä ja ovat vähän niin kuin päällekkäisiä, niin eh, heti suoralta kädeltä ei tunnu siltä, että kysymys olisi mistään alamäestä, vaan päinvastoin, mutta te tässä hienosti toitte esille nämä aika aikaviiveet, aikajänteet tutkimuksellisesti ja teknologian kehityksen osalta ja myöskin taas toisaalta sen osalta, että kysymys on vuosikymmenistä ja juuri tämä näkymä on ehkä huolestuttava Euroopassa. Mielestäni tämä oli erittäin hyödyllistä muistuttaa tästä asiasta. Hyvin hyödyllistä myös ja tietysti minulle aika miellyttävää kuulla, täytyy myöntää, oli se, että jälleen kerran tärkeällä voimavara-alalla, teollisuuden alalla, kaikki määritellään ja kaikki riippuu tästä strategisesta puitteistosta, joka määritellään etukäteen, eikä Euroopassa erityisesti vuoden lopulla neuvostossa voida lähteä säästelemään keskustelussa sen suhteen, mitä me haluamme yhdessä tehdä, kun kysymys on puolustuspolitiikasta ja päättää, että meillä olisi sellaisia voimavaroja, joita emme tiedä, mihin niitä oikein käytämme ja missä puitteissa niitä käytämme seuraavien vuosikymmenen aikana. Tässä ei ole mitään järkeä. Näin tarvitaan välttämättä tätä strategista keskustelua ennen kuin tehdään näitä päätöksiä, jotka liittyvät voimavaroihin. Minusta tämä on aivan ilmeistä, mutta varmasti kaikki eivät ole ihan samaa mieltä esimerkiksi neuvoston puolella monet edelleen ovat sitä mieltä, että riittää, että tehdään pari julistusta, ilmoitetaan, että meillä on yhteisiä sotilaisia voimavaroja ja tämä tarkoittaa sitä, että meillä on todella hyvä puolustus. Tarvitaan kuitenkin enemmän kuin tämä. Tästä vinkkelistä katsottuna mm, uskon, että äh, olet aika samalla linjalla kuin mekin, vaikka en nyt uskokaan, että neuvosto aivan sinällään joulukuussa lähtisi todella tekemään näin rakenteellisia päätöksiä. Äh, ehkä tämä voi olla lähtölaukaus tällaiselle prosessille, joka sitten voisi kenties johtaa piakkoinkin näihin päätöksiin, mutta kysymykseni, hyvin konkreettinen kysymykseni liittyy liittyy tähän ilmoitukseen lennokeista. Se kuultiin juuri tuolla Pariisin ADS, Finmekanika ja Dassault ilmoittivat tuolla Pariisin ilmailumessuilla, että ne lähtevät kehittämään tällaista eurooppalaista lennokkia, miehittämään tätä lennokkia. Tuntuuko tämä teistä toteutettavalta ajatukselta. Ja jos ajatellaan näitä lennokkeja yleensä ja erityisesti näitä kolmea yritystä, tietysti kenties muitakin toimijoita, niin voisiko ajatella, että tämän tyyppinen ilmoitus, tämä hanke, voisi ikään kuin edeltää jotakin, eh, mitä sitten voisi tapahtua kenties näissä miehitetyissä taistelukoneissa ja tällä alalla, vai eh, lähdetäänkö nyt sitten keskittymään tutkimuksessa pelkästään näihin miehittämättömiin lennokeihin. Ja sitten täällä on useita eh, puheenvuoron pyytöjä. Ensiksi herra Pasku. Well, thank you very much. I, um, very... Kiitokset. Mukavaa nähdä teidät täällä Pariisin foorumin jälkeen. Ensiksi tahtoisin kiittää teitä jälleen kerran, kun kutsuitte minut tuonne foorumille. Sehän oli olennainen ja hyvin tärkeä. Ja toiseksi tahtoisin, haluaisin kiittää teitä tästä esityksestä myös. Me tarvitsemme juuri tällaista saadaksemme etus- ja kysymysasettelumme ihan selkeäksi. Ja aloittaisimme siitä, että ehkä tärkeintä tässä on, on miettiä tulevaisuuden tarpeitamme ja ensiksi todellakin nuo yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan eri missiot ja sen jälkeen myös miettiä Euroopan kykyä puolustaa itse itseään. Tietänette, että kun ryhdytään ajattelemaan lentokoneiden vientiä, niin sitten havaitaan, että täytyy aina vastata myös muiden vaatimuksiin. Eli kun mennään Euroopan ulkopuolelle, niin tilanne on ihan toisenlainen. Mutta nämä missiot ovat itse asiassa meidän, meitä varten ja siihen me tarvitsemme sitten lentokoneita ja ilmailua toteuttaaksemme nämä missiot ja sitten vielä tuo Euroopan turvallisuus ja uhkien ja vaarojen mahdollisuus me täytyy ottaa myös huomioon. Uskoisin, että tässä on nyt seuraavat havaittavat trendit. Ensiksi teollisuuden kehittyminen, sotilasteollisuuden, puolustusteollisuuden kehittäminen. Ja nämähän käyvät vähän päällekkäin näin varmasti myös tulee olemaan tulevaisuudessakin. Ja esimerkiksi näitä korkean tai alemman tason puolustusjärjestelmiin tunkeutuvia lentokoneita varmasti tulee aina olemaan, joten tällainen monitahoinen tehtäväkenttä aina on olemassa myös tulevaisuudessa ja jos ajattelemme lennokkeja, joiden täytyy ikään kuin pystyä elämään ihan itsekseenkin. Ja toiseksi sitten muistuttaisin, että jos voida, halutaan pystyä hyötymään siitä, mitä Euroopan unionissa on, niin täytyy myös sotilaspuolelta löytää oma kolo siviilipuolellakin tutkimuksen kehittäminen tietysti on tärkeä asia. Siihenhän on olemassa tutkimuksen siis rahaa yleisesti ottaen ja meidän täytyy löytää sitten omat paikat myös puolustukselle. Puhumme myös sisämarkkinoista, yhtenäismarkkinoista. Ja sitten myös, jos katsotaan ylemmässä, niin sieltä löytyy tuo yhteinen eurooppalainen ilmatila, ja siihen täytyy sitten ottaa lennokit ja sotilaslentokoneet ja kaikki muu mukaan. Eli tämä on se toinen trendi, eli sotilaspuolen ja siviilipuolen asioiden kulkeminen käsi kädessä enemmän, ja meidän täytyy miettiä, miten me voimme sitten nähdä tämän sotilaspuolen laajemmassa siviilikentässä. Ja haluaisin päättää siihen, mitä sanoitte. Marshall, te puhuitte joustavuudesta, teollisuuden joustavuudesta, jotta se voi vastata välittömiin tarpeisiin. Tähän tarvitaan vahvaa teollisuutta, teollisuus, joka torkuu vain ja sit ei toimi. Eli me tarvitsemme sellaisen kunnollisen teollisuuden alan, joka myös pystyy sitten pitämään yllä tuota joustavuutta. Ja jos ajatellen nyt vaikkapa joulukuun neuvostoa viimeksi asiaa käsiteltiin vuonna 2008 neuvostossa eh, kriisiä ennen. Ja paljonkin on tapahtunut tässä välillä, eikä välttämättä niin kovinkaan myönteisiä asioita, vaan monilla aloilla on ajauduttu paljon kauemmas ja taaksepäin jälkeenpäin, varsinkin puolustusalalla. Eli meidän ei tulisi nyt tässä liikaa odotella tuolta neuvostolta. Meidän täytyisi kuitenkin keskittyä siihen, että neuvosto tekisi nuo suuret päätökset, joilta, sitten avattaisiin ovet ja sitten näin voitaisiin seurata tilannetta tuon neuvoston jälkeenkin. Neuvostosta seuraavat olennaisimmat asiat ottaisin esille, eli me tarvitsemme jonkunlaisen päätöksen siitä, että jäsenvaltiot eivät enää vähentäisi ja pienentäisi puolustuspoliittista talousarviotaan. Ja sitten vielä me ehkä tarvitsisimme myös jonkunla asteisen poliittisen julkilausuman asiaan. Eli mitä Eurooppa oikeastaan haluaa. Eurooppahan haluaa olla tällainen suuri kansainvälinen toimija, ja jos siihen pyrkii, niin täytyy myös pitää kiinni tuosta teknologisesta kyvystä. Ja meillä edelleen on se käsissämme, mutta me olemme vaarassa menettää sen. Ja jos me haluamme pitää kiinni tästä teknologiapuolesta, puolesta, niin täytyy myös muistaa tämä sekä sotilas- että siviili-ilmailuteollisuus, joten tällaisia asioita pitäisi saavuttaa tuohon poliittiseen mm, julkilausumaan, yleisluontoiseen lausumaan, päätöslauselmaan neuvostosta. Ja kun tällaiset strategiset linjaukset on neuvostosta saatu, niin sitten voidaan teollisuuden puoleen kääntyä jäsenvaltioilta pyytää toimia ja sitten voidaan päästä tähän seuraavana askeleeseen, eli siihen, että ei saa enää jäädytetään, ei saa enää äh, vähentää puolustuspoliittista talousarviota ja minun mielestäni tämä on myös merkittävä asia ottaa esille. No, te haluatte tosiaan välittää meille tietoa näistä teollisuuden ongelmista ja varmaankin uskotte ja tiedätte, että me voimme todella tehdä nyt yhteistyötä ja pyrkiä pääsemään oikeisiin päätöksiin tästä joulukuuhun mennessä. Kiitos. Merci beaucoup, monsieur. Kiitokset sitten Semko. E, otóż ja przede wszystkim e, chciałem podziękować za to, że ten temat znalazł się na mm, forum. Na... Niin, e, kiitoksia tämän, eh, mielenkiintoista, että meidän alavalikonnassa tätä eh, asiaa ylipäätänsä sivutaan varmaan kortena laajemman keskustelun eh, keossa. tämän ongelmat on täytyy ensin kärjistäen esittää, jotta menevät paremmin tajuntaan minä olen omassa maassani olen ollut mukana tässä taistelulentokonetekniikan kehittämisessä vuosikausia jo. Ja, ja nämä seikat ovat hyvin tuttuja, mitä herrat tuossa mainitsivat. Kaikki puolustusministeriöt eri maissa joutuvat täynnä samoja asioita pohtimaan. Ensinnäkin NATO-jäsenenä, Polpolahan on yksi näistä maista, ja me olemme olemme yksi niistä kolmesta neljästä valtiosta, jossa puolustusbudjetti ei ole laskenut. 2 prosenttia BKT suuntautuu puolustukseen ja, ja siitä saa sitten vastaavasti suurin osa taistelukonette laivaston laivuen uusimiseen. Brittiläiset SOT ja, ja tuota, ää, MIGit ovat meidän lentopuolustuksemme perusta. Niin, äh, täällä äh, äh, aliovalkunnassa kyllä ollaan hyvin tietoisia siitä, että nykyään kaikki äh, selkkaukset ratkaistaan taivaalla. Yksikään taistelu tai kiista, sodaksi kärjistynyt kiista ei maassa ratkea, vaan ilma ylivoimalla. Ja tämä on erittäin monimutkaista tekniikkaa ja kallista tekniikkaa tietenkin mutta äh, on hämmästyttävää, miten paljon tällainen taistelukone sitten loppujen lopuksi tulee kustantamaan. Aika enemmän äh, on nyt sitten puhuttu näistä äh, miehittämättömistä lennokeista. Ihan oikeutetusti kylläkin, ei siinä mitään. Näin voidaan sitten ainakin välttää ihmisenkien menetykset taistelutilanteessa. Ja tämä on kaiken kaikkiaan hyvä teema, tämä miehittämättömyys. Puheenjohtaja viittasi aivan oikein siihen, että ensin pitää pyrkiä vastaamaan peruskysymykseen, eli siihen, että pitäisikö EUn rakentaa omaa valmistuskapasiteettia myöskin taistelu, lentokonetekniikan saralla. Vastaus ei kuitenkaan ole mitenkään yksinkertainen. Useimmat EUn jäsenmaat ovat turvallisuuspolitiikan osalta nähempänä NATOa kuin EUn puolustuksen ydintä. Ja me kaikki haluavat tietysti olla sitten NATO-yhteen sopivia, jos näin voidaan sanoa. Ja, ja NATO edellyttää myöskin sitten omaa kapasiteettia. Ja jos vielä EUkin sitä peräänkuuluttaa taistelulentokone Äh, saralla e, ja ilmapuolustuksen äh, kohdalla, niin äh, tilanne on aika haastava. Me, me olemme todenneet uhasti, että, että ilman Amerik- amerikkalaista tukea, amerikkalaista panostusta näitäkään vähiä lentokoneita, mitä meillä täällä on ollut, ei olisi ikinä kehitetty. haluan vielä tuoda uuden elementin tähän keskusteluun, eli, nimit, eli viidennen äh, sukupolven äh, taistelukoneen tekniikkaa on tämä asia. Pitäisikö meidän sitten sitoutua tällaisen viidennen äh, sukupolven kone, koneen kehittämiseen? Amerikkalaiset, venäläiset, ehkä kiinalaisetkin ovat jo näin pitkällä. Onko meistä siihen? Onko meillä resursseja ja rahkeita siihen? vai pitäisikö miettiä mieluummin jotain muita vaihtoehtoja. Ja sitten toinen seikka, johon äsken jo viittasin. Meidän täytyy vähän miettiä uudestaan sitä, että mitä tällaisen lentokone, lentokoneen kehittäminen oikeastaan edellyttää. Minä olen lentänyt näillä Mirageilla, Gripenillä, F-16, Eurofighterilla, näin poispäin. Ja nämä uudet koneet ovat, uusimmat koneet ovat sitten tällaisten taisteluvälineiden kuljetuksen omistautuneita ja samoin tiedustelutarkoituksiin valestettuja lentokoneita. Samalla kuitenkin täytyy miestiä sitä, minkälaiset taisteluvälineistöä näihin koneisiin sitten asennettaisiin. Siinäkin on monimutkainen ongelma ja hankala pullonkaula myöskin kehityksellä, kehityksen tiellä Äh, äh, näissä äh, kustannukset ovat miljardeja euroja. Ja tänne taustalle edellytetään vankkaa sitoutunutta poliittista tahtoa ja päätöksentekoa. Kuten puheenjohtajamme oikein juuri painotti, että meidän pitää miettiä, että tarvitsemmeko me omaa kapasiteettia, omaa valmistusvalmiutta. Minä kannatan sitä. Kiitos. Jos sopii eräs seikka, joka liittyy siihen, kuinka nivellämme amerikkalaiset tähän amerikkalaisten panos Libyassa ja Malissa ilman alalla, jos tämä amerikkalaisten panos on ratkaiseva ja se sellaiseksi jää, niin tuo voimavara, josta tuossa äsken puhuttiin, mainittiin, se, että pääsee ensimmäisenä tapahtumien keskipisteeseen kuitenkin on ollut eurooppalaisille erityisesti tässä juuri ranskalaisten rafalit, jotka maaliskuussa menivät tuonne Bengasiin 2011, niin ne tekivät sen ilman mitään ulkopuolista panosta, oleva kysymys sitten ilmatorjunnan vastaisista iskuista tai ilmatankkauksesta, niin uskon, että kuitenkin on hyvä täsmentää, että eurooppalaiset tässä tapauksessa ranskalaiset ovat tämän voimavaran omistajia jo ilman tai riippumatta tästä amerikkalaista äh, panosta, äh, joka tietysti sitten tiedustelun ja äh, maahyökkäysten ja ilmatauksen osalta kyllä osoittautui merkityksellisesti. Seuraavaksi Andrew Duff. President, um... Puheenjohtaja, kaikella kunnioituksella herra Paskoa kohtaan. En usko, että on kovin realistista lähteä odottamaan, että jäsenvaltiot lopettaisivat sen, että puolustusbudjetteja vähennettäisiin tässä nykyisessä tilanteessa. Sata olla, että näin todetaan, mutta näin ei varmasti tapahdu, jos ymmärrätte, mitä tarkoitan. Ja uskon, että meidän täytyy todistaa, että kustannustehokkuus ja nämä mittakaavaedut teknologiassa ovat asia, johon päästään vain kun todella ponnistellaan. Ja jotta teollisuuden ala todella joulukuussa tekisi neuvostolle hyvän hankeehdotuksen, näistä uuden sukupolven taistelukoneista, taistelulentokoneista, ja jotta todistettaisiin, että Euroopan puolustusvirasto on alikäytetty väline, ja jota pitäisi käyttää kuitenkin enemmän, niin Uskon, että tämä olisi parempi lähestymistapa ja toivon todella, että tämä teollisuuden ala pääsee tähän tällaisen saa tällaisen aikaiseksi tällaisen voimakkaan vetomuksen ja uskon, että tämä on varmasti vaikuttava asia pääministereiden ja presidenttien keskuudessa, eikä pidä varmasti odottaa liikoja kuitenkaan tämän vuoden Eurooppa-neuvoston kokoukselta, kun kysymys on tällaisesta hienoista suurista strategioista, vaan ähm, mitä tulee tällaisiin vakavamielisiin äh, äh, puolustusalan hankintapäätöksiin ja myöskin äh, puolustusviraston käyttämiseen – ja uskon, että tämä jo olisi suuri askel eteenpäin. Minulla on kysymys. Mm, joka liittyy kauppaneuvotteluihin EUn ja Yhdysvaltain välillä. Ja nehän ovat juuri nyt lähdössä käyntiin. Arvon herrat, Hyväksyttekö te sen, että puolustushankinnat otettaisiin mukaan näihin neuvotteluihin, vaiko pitäisikö ne jättää ulkopuolelle? Merci Andrew. Kiitos Andrew, että otit esille tämän asian, josta itse asiassa olemme ehkä eri mieltä täällä, mutta joka on kuitenkin tärkeä aihe. Olkaa hyvä toivon mukaan vastaatte kysymyksiin. Ja, äh... No niin, hyvät parlamentin jäsenet, kiitokset kommenteistanne ja ajatuksistanne, hyvin kiinnostavia. Ne olivat kaikki ja haluaisin nyt selventää muutaman asian, jotka kuuluvat minun toimivaltaani ja sitten annan kollegoilleni puheenvuoron heidän toimivaltaansa kuuluvista asioista. Ensiksi puheenjohtaja lennokeista, miehittämättömistä aluks, aluksista, lennokeista ja tarkkailulennokeista. Tahtoisin esittää ensimmäiseksi sen ajatuksen, että itse asiassa nämä tarkkailulennokit itse asiassa mobilisoivat vähän kaikki kaikki oikeastaan ovat valmiita tekemään vaikka mitä, mutta mitään ei Euroopassa saada aikaiseksi, vaan asia etenee vain Yhdysvalloissa. Tämä on vähän toinen asia kuin taistelu lentokonepuolella. Taistelulennokit eivät puolestaan oikeastaan saa liikkeelle juuri ketään ja sielläkin meidän täytyisi kuitenkin edetä. Eli asia on vähän ö, öö, toisestaan poikkeava lajista riippuen, mutta haluaisin kuitenkin huomauttaa, että se, miten nyt käsittelemme tätä ongelmaa, niin ehkä osoittaa selkeästi sen, mitä meidän tulisi tehdä taistelulentokonealalla, koska meillä on tässä kolme kansakuntaa, jotka pyrkivät tekemään siis kolme teollisuuden alaa, jos nyt näin voidaan sanoa virallisemmin tietenkin, jotka pyrkivät tosiaan luomaan tällaisen selkeän ohjelman ja sen jälkeen sitten muut liittyvät tähän ohjelmaan mukaan. Eli meillä olisi tällainen muutama, muutama maan joukko, joka toimii niin kuin Neubusvasin yhteydessä ja muotoilee ja miettii tällaista kone, laitteen muotoa ja sitten muut voivat tulla tähän ohjelmaan mukaan. Eli tässä lennokkipuolella, joka on tietysti, kuten jo sanoin, hivenen toisenlainen kuin taistelulentokonepuoli, mutta pyrittäisiin saman tyyppiseen ja luotaisiin sitten sellaiset säännökset, joiden pohjalta voitaisiin toimia hyvinkin tehokkaasti. Ja Paskua kiittäisin myös hänen esittämistään kommenteista, kun hän puhui siitä, että on Euroopan hyvin mer- merkittävä muistaa aina oma puolustuskyky. Totta kai tämä on aivan olennainen asia täällä kansan edustajille täällä parlamentissa. Totta kai omaa väestöä täytyy puolustaa ja suojella. Ja ensiksi huomauttaisin, että Euroopassa tai sitten Natossa on tehnyt, tehty paljon työtä eri konflikteissa, ulko, ulkopuolella tapahtuvissa konflikteissa ja taistelukoneiden kehittelyssä ja niin poispäin. Eli kyse on yleensä juuri samoista laitteista, samasta tehokkuudesta, samoista järjestelmistä, samoista väline, samasta välineistöstä, jota käytämme ulkopuolella, jota sitten käytämme myös itsemme puolustamiseen. Euroopan turvallisuus ei tietenkään rajoitu ainoastaan näihin meidän mm, ulkorajoihimme, vaan meidän täytyy toimia eh, aktiivisesti myös Euroopan naapurustossa. Se on tietysti oli olennaista puolesta koska koko välimeri tietysti on Euroopan ikään kuin yhteistä puutarhaa, joten siellä on uhat, jotka koskevat kaikkea, ja uhat myös ovat liitty, liikkumassa tänne päin. Jos ajattelemme Libyaa ja Maliaa, niin siinähän oli tosiaan ihan Euroopassa tapahtuvia toimia, jotka liittyivät näihin sotatoimiin, eli Pasko olette aivan oikeassa juuri, kun puhuitte itse maan, tämän maanosan puolustamisesta. Ja sitten vielä tuo vientikysymys. Vienti on olennainen asia tietysti, kun ajattelemme kansainvälistä vaikutusvaltaamme ja paikkaamme maailmassa ja strategisia kysymyksiä, mutta meidän täytyy tietysti vientiä varten olla jotain viemistäkin. No, jos me ostamme kaiken tuolta ulkopuolelta, niin menetämme sen vaikutusvallan tässä maailmassa ja sehän olisi ihan katastrofaalinen loppu tulos. Ja sitten jos ajattelen tätä yhteistä moni, läheistä eurooppalaista kapasiteettia. Jos ajattelemme Libyaa ja Malia esimerkiksi, Rafalia ja muita, niin meillä on ollut tällainen monitahoinen, monitehtävä, moniin tehtäviin liittyvä asia. Me olemme voineet toteuttaa näitä monia tehtäviä esimerkiksi Malissa ja sitten joustavasti muuttaa tuota missiota ja näiden joukkojen ja koneiden, laitteiden toiminta. Eli tässä ollaan su- jo suuntauduttu tulevaan, on jo suuntauduttu tulevaisuuteen. No sitten tuo siviilipuolen asia, Marshall on parempi puhumaan tästä ihan kohta, ja sitten tuo yhteinen eurooppalainen ilmatila ja sen linkittäminen tähänkin teollisuuden on aivan olennaista, että selkeät yhteydet on olemassa asioiden välillä ja Marshall varmaan palaa tähän asiaan vielä tarkemmin. Meidän on tosiaankin eh, muistettava tuo myös vahva siviilipuolen teollisuus ja sitten nuo, sitten nuo lennokit, taistelulennokit tai tarkkailulennokit eh, ilmailu, ilmatilassa. Tämähän on hyvin hankala asia ja siitä on tullut jo kaikenlaisia epäonnistumisen kokemuksia monessa ohjelmassa. Eli tässä on selvä ö, linkki myös nähtävissä sotilaspuolen ja siviilipuolen asioiden välillä. No en nyt käsittele tässä ihan kaikkia asioita, koska jätän muutaman sen myös kollegoillenikin, mutta kiitokset myös Zemgelle. Hän puhui omasta maastaan ja korosti sitä, että hänen maansa Puola on innostunut näistä asioista ja kiinnittänyt huomiota tähän asiaan erityisesti. Tässä ei ole kyse ainoastaan kuudesta maasta, vaan kaikista Euroopan unionin maista. Meidän täytyy muistaa, että tähän tarvitaan hyvin monenlaista eri teollisuutta ja koko Euroopan täytyisi toimia. Tähän tarvitaan tahtoa yhteistä tahtoa ja siihen, että ei sitä, ettei pelätä tarttumista suuriin ohjelmiin ja sitten myös ö, teknologiaa ja tutkimusta ja sen sellaista. E, ja kuten jo sanoin, tämä ei ole niin hirveän kallis hanke. Me tarvitsemme todellakin nyt vain tahtoa, varsinkin tämän tutkimuksen kehittämiseen. Ja sitten Natosta. Euroopan unioni on vahvistanut omaa kapasiteettiaan tai haluaa vahvistaa omaa kapasiteettiaan. Ja tietysti NATO vastaa tästä maailmanlaajuisesta turvallisuudesta enemmän. Eli turvallisuus on tietysti yhteinen kysymys, mutta meidän ei tule ajatella, että NATO olisi jonkunlainen vakuutus nyt tässä, jonka alle me sitten kaikki voimme tuudittautua. NATOn voima on kansojen voiman yhteen laskettu summa. Eli jos Yhdysvallathan on noin puolet rahoittaa NATOa ja sitten tietysti ja, ja puolet siitä menee Aasian suuntaan. Eli täytyy muistaa myös, että osa tästä vahvuudesta kuuluu Euroopan valtioiden harteille. Ja minä olenkin jo tuossa tuolla foorumilla huomauttanut, että, huomauttanut, että jonain päivänä yhdysvaltalaisetkin vetäytyvät pois, eivät he halua sitten enää sellaisiin hankkeisiin puuttua, joita eurooppalaiset johtavat. Ja tämä on käynyt jo kaksi kertaa sen jälkeen, kun päästiin nämä sanat suustani. Esimerkiksi Libya, tämä oli hyvin selkeä asia. He tulivat mukaan, mutta sitten lähtivät pois. He todella kyse on siitä, että tässä on, on tuesta kyse, varsinkin kun Euroopassa ei ole riittävästi keinoja, mutta kuitenkin olemme pystyneet osoittamaan Libyankin kohdalla, että meillä on riittävästi kapasiteettia, kykyä ja mahdollisuuksia toimia itsekin. Siihen puheenjohtajakin jo viittasi. Ja sitten vielä Natosta näiden standardien vaikeus. Eurooppa kehittelee omia taistelulentokoneitaan ja teknologiaa, teknologioitaan, Eurooppa voi näin ollen luoda omat standardinsa ja omat sääntönsä. Tällä hetkellä Yhdysvallat määrittelee kaikki säännöt ja normit, ja se tietysti aina hyödyttää heitä, ja siitä sitten tulee tietysti Naton etusia myöskin ja tätä meidän täytyy pyrkiä vastaamaan, vastustamaan ja, yh, kun yh, ja myös Yhdysvaltain täytyisi NATO-hankkeissa siis lähteä omista standardeistaan ja hyväksyä myös muiden standardit ja näin Euroopan pitää myös kehitellä tätä, jotta voimme päästä riippumattomammiksi, emmekä ole aina niin kiinni heidän järjestelmissään. No niin, kohta annan puheenvuoron jo kollegoilleni. Niin, Euroopan puolustusvirastoa ei ole käytetty riittävästi. Tämä on kuultu ja se on totta. Kuitenkin, kuten jo ehdin sanoa, niin virasto voisi tehdä vaikka mitä, ja sillä on myös hyviä tehtäviä. Puolustusviraston talousarvio on kuitenkin riittämätön monessa mielessä, mutta se voisi ryhtyä kuitenkin toimimaan ja erityisesti aluksi toteuttamaan juuri tätä yhteistä tulevaisuutta, tulevaisuuden kuvaa ja tutkimaan tätä, mitä tarvitsemme Euroopassa ja kehittelemään strategiaa. Se ei edes maksa kovin paljon. Se on oikein hyvä tehtävä Euroopan puolustusvirastolle. Näin myös sen rooli tulisi vahvemmaksi. Tätä me voimme tätä viestiä sitten korostaa tuolla neuvostossa joulukuussa vuoden lopulla. No entä sitten nämä julkiset hankinnat ja niistä käytävät neuvottelut ja Yhdysvaltain kanssa käytävät neuvottelut, no ei se nyt kuulu ihan meidän toimivaltaamme. Totta kai tässä on etuja ja haittoja, mutta varmaankin kolleganikin osaisivat vastata näihin asioihin ehkä vähän enemmän. Kumpi teistä oikeastaan haluaisikaan aloittaa? Olkaapa hyvä. Uh, thank you. Uh, I just want to pick up one or two points. Firstly from uh, Mr. Pascu. Kuitenkin haluaisin tästä aluksi tarttua siihen, mitä herra Pasku äsken mainitsi. Eli avainkysymyshän on se, miten Eurooppa integroituu tässä, millä tavalla pystytään ilmailuteollisuuden, kaupallisuuden, kaupallisen sektorin resurssit voitaisiin sitten koordinoida puolustustekniikan kanssa. Taas on kyse isoista rahoista. Kaupallisella sektorilla on komissio ollut apuna, apuna taustalla tätä ohjelmaa kehitettäessä, mutta kuitenkaan se ei voi muodollisesti olla sitten mukana tai olla toistaiseksi olla mukana puolustussektorin kehittämisessä. Ymmärrän, että miksei. Että tehtävä olisi tällä puolella tehdään kaupallisia lentokoneita ja toisella puolella sotilaskoneita ja kumpikaan ei puhu keskenään ollenkaan, kuulostaa noudattavalta. Äh, se, mihin herra Duff viittasi, äh, viittasi juuri tähän, niin kuin sanottu, rahaahan on yhä vähemmän ja äh, tietysti hauskaa, jos voitaisiin leikitellä isoilla luvuilla, mutta onko ne niin, niin korkealla tasolla pysyvät. Sen varaan en ainakaan mitään rakentaisi. Eli tehokkuutta on lisättävä, ja se on ainoa keino, jolla tässä voimme edetä. Ja tehostamiseen on kyllä varaa ihan päivittäistasolla, mutta myöskin sitten ajatellen asiakantasta kannalta tätä integraatiota. Sirpalointi siinäkin, sirpaloituminen siinäkin kasvattaa kustannuksia. Tehokkuus on kuitenkin tässä avainsana kaiken kaikkiaan. Ja kyllä, jos pääsisimme tai saisimme jonkinlaiseen poliittiseen yhteisymmärrykseen julistuksen tasolla joulukuussa, sillä voisi olla tällainen luittava vaikutus koska minä, minusta tuntuu siltä, että, että elinkeino teollisuuden ala kyllä on valmis tekemään asioita, mutta, mutta, mutta kun ei ole mitään aavistustakaan tulevaisuus, kuvaa tulevaisuudesta siitä, että esimerkiksi lyöttäytyvätkö asiakkaat yhteen ja jakavat tämän meidän visiomme. Sitten vielä yhte, yhteistyö Yhdysvaltain kanssa kauppamielessä, en suinkaan tiedä äh, kauppaneuvottelujen yksityiskohdista. Mutta eivätköhän ne äh, aika pitkälle äh, kiteydy tähän kahden suunnan kadun ideaan. Eli että minä saan sinulta sen, mitä sinä saat minulta. Niin kuin Englannissa puhutaan tästä tasaisesta pelikentästä, britit vaan me mieltävät tämän peliksi, kun siitä pelikentästä puhutaan. No, joka tapauksessa tämä teollisuuden ala sellaisen pelikentän haluaisi, mutta ei se varmaankaan ole kovin realistinen tavoite. Vaikkapa Amerikka, vaikka Yhdysvallat sitten, joku hallinnovirkamies sen diilin hyväisyyskin, niin kongressissa viimeistään kaatuisi. Ei siellä suvaita, että, että kuin muita pelikenttiä kuin epätasaisia kenttiä ja niin, että se ovat amerikkalaisille suotuisia. Ja tämä on realismia ja se täytyy muistaa. Tämäkin on toinen syy, miksi me tarvi, kaipaamme äh, itsenäisyyttä tällä sektorilla. Kukapa, kukapa tietää, miltä tulevaisuus näyttää, jos se jää toisten käsiin. Minä haluaisin vielä äh, äh, pala, palata tähän puheenjohtajan mainitsemaan aloitteeseen lopultakin, että nämä miehittämätön lennokkikehitys osoittaa tätä eurooppalaisen mm, elinkeinon kehitysmahdollisuuksia. Tämä on nyt 15 vuotta piirustuslaudalla kehitelty ja on mm, pyritty saamaan tällainen koekappale prototyyppi siitä valmiiksi siitä nyt ei ole valitettavasti mitään tullut. Tämä on aika hyvä esimerkki siitä, miltä tämä eurooppalainen ilmailu teollisuussotilaspuolella näyttää. Ajatellen nämä ö, miehittämättömät, miehittämättömille lennokeille ei selvästi olisi ollut riittäviä markkinoita toistaiseksi, että olisi kannattanut lähteä kehittämään. Tietysti ehkä läheskään niin kalliita ole sitten kuin nämä muut, mutta kaiken kaikkiaan kehitys riippuu teknologiasta, käytettävissä olevasta teknologiasta myöskin siinä maassa, joka sitten mahdollisesti näitä lentokoneita tilaa. Ja edellisten kommenttien nojalla voidaan todeta, että, että, että äh, Yhdysvalloista peräisin olevat resurssit sekä teknologiat ja muut, muut ovat tietysti tiukasti, tiukkojen rajoituksen alaisia – jos Saksassa saatiin tällaisia toteutusmahdollisuuksia, koska siellä tällainen niin sanottu systeemin, systeemisuunnittelu osio jäi sitten tämän näiden rajoitusten ulkopuolelle ja ne saatiin, niistä saatiin sovituksi allekirjoituksiin. Ja nämä tällaista ajatellaan tällaista tietokone toimista, lentokoneen hallintaa ja kaikkea siihen liittyviä. Siinä menee oma osaaminen hukkaan, jos kaikki kuitenkin ostetaan ulkomailta. Ja nämä kaikki teknologiat ovat tällainen limit, limittäisiä, jos ajatellaan, että, että meillä on täällä taistelulentokoneteknologia, mistä äsken kuultiin kattava esitys, sel, selvitys, jolla, jos, jo, jossa, josta saadaan sitten hyvin tällainen monitoiminen, moni, monitoiminen äh, taistelulentokone, mutta ei se anna, kuitenkaan sitten äh, vie pohjaa näiltä lennokkien valmistukselta kanskaan koska tässä on tällainen integroitu strategia, joka äh, tulisi peliin mukaan. E, Euroopan puolustusvirastossa olemme tästä tehneet selvityksen. Olemme nimittäin sen jakaneet kaikki järjestelmät äh, niiden teknologien, teknologisten valmiuksien perusteella ja katsoneet siinä, että missä on päällekkäisyyksiä tai limit, limittäisyyksiä. Ja erityisesti noin sotilas, sotilaallisesti, mutta, myös, mutta myöskin ajatellen siviili, äh, siviiliteollisuuden, siviilihaaran ja puolustushaaran välisiä limittäisyyksiä. Öö, tässä on vielä paljon tehtävää Kaiken pohjana on tietenkin yhteinen tarve ja tavoite. Meillä on, on valmistajan päämäärä ajatellen näitä johtavia taistelukonevalmisteluja ja ylipäätänsä tätä näiden maiden puolustuspolitiikkaa, jota pyritään harmonisoimaan tarpeen mukaan, niin että sitten ne tukevat toinen toisiaan nämä eri pyrinnöt. Kiitos. Arvoisa puheenjohtaja. Lopuksi haluaisin vain sanoa pari asiaa. Tässä on paljon puhuttu operatiivisesta, strategisesta, ja poliittisesta ja teollisesta kysymyksistä. Haluaisin palata hiukan pragmaattisempaan aiheeseen, joka liittyy budjettiin. Ja tunnen tämän alan hyvin, koska kun olin ilmavoimissa, niin toimenkuvaani kuului se, että että toisaalta piti tehdä valinta operatiivisen kapasiteetin ja toisaalta budjetti rajoitteiden välillä. Euroopassahan on todettu, että Tämä budjettikriisi on johtanut sisäänpäin käpertymiseen, mutta sen sijaan pitäisi itse asiassa lähteä tekemään yhteistyötä. Tätä olemme nyt tässä vaatineet jo tunnin ajan. Ei voida sanoa, kuten joskus tapahtuu, että rahaa ei ole. Ei tämä ole totta. Rahaa on vähemmän ja tämä ei ole sama asia ja ehkä pitää käyttää paremmin ja koordinoidummalla tavalla. Itse asiassa äsken tuossa jo puhuin tutkimuksesta jota teollisuuden alat tekevät. Siinä kysymys on Euroopan tulevaisuudesta. Ja siinä sanotaan hyvin käytännönläheisesti, että tietyn aikavälin 2012, no sehän alkoi jo 2012-2017 vuosina, pitäisi korostaa erityisesti teknologisen tutkimuksen edistämistä. No ei tämä nyt niin kallista oikeastaan ole, koska teknologinen kehitys ja tutkinto, se on kymmenisen miljoonaa euroa suunnilleen tutkimusalalla. Ja sitten sitten 2017-2022 he ehdottavat tässä tutkimuksessa, että olisi tällaisia teknologisia esittelymalleja, vaikkapa tutkia ja tiedonvaihtoa ja tällaisia asioita. Tämä on pari miljoonaa parisataa miljoonaa euroa ehkä. Ja sitten 22 vuodesta eteenpäin, kun on sitten yhdessä saatu nämä asiat rullaamaan ja on saatu aikaiseksi tämä pohja, niin niiden pohjalta voidaan sitten lähteä miljardin euron ohjelmia ehkä sitten rakentamaan niin, että ehkäpä siihen mennessä Eurooppa pystyisi jo saamaan aikaiseksi kasvua. Ja lopuksi haluaisin vielä lainata löysin tämän viimeisen komission tiedonannosta ja siellä sanotaan, että huolimatta äskettäistä budjettileikkauksesta jäsenvaltiot Euroopan unionissa kaikki yhdessä käyttävät tällä hetkellä yli, ei enemmän kuin, ra, ra, kuin Venäjä, Kiina ja Japani yhdessä puolustuksia ja onhan muistettava, että tässä Kiina ja Venäjä esimerkiksi ovat nyt kehittämässä näitä uusia taistelukonemallejansa, niin tässä on kyllä meille vähän miettimisen aihetta ja arvoisa puheenjohtaja, näihin sanoihin haluan päättää tämän puheen näin. Kiitokset. Niin, tässä on lähdetty liikkeelle aika lailla kielteisissä hengessä ja pessimisteinä, mutta päätitte tämän vähän toiveikkaammin. Kiitokset tästä. Kiitos myös kollegoille, jotka osallistuivat tähän keskusteluun. Tämä on hyvin olennainen asia ja olemme päässeet nyt syvällisesti keskustelemaan siitä. Tuo taistelulentokoneteollisuuskysymys on aika oireellinenkin kokonaispuolustuspolitiikan kannalta, kokonaiskapasiteettimme kannalta. Eli tämä kaikki on sen ytimessä, mitä meidän pitäisi ja mitä meidän, me haluammekin tehdä voidaksemme Euroopan strategiasta tulevaisuutta hahmotella. Jos meidän täytyisi pitää kiinni tällaisesta teollisesta ja teknologisesta puolustusperustasta. Totta kai tämä asia menee myös neuvostoon. Tässä keskustelussa ei tule odotella mitään päätöksiä, suuria, vahaltavia, ihmeellisiä päätöksiä tuolta joulukuulta, mutta vähintään neuvosto voisi toimia tällaisena alkumetrinä, ensimmäisenä askeleena oikeaan suuntaan ja te, voisi tehdä oikeita strategisia päätöksiä. Se olisi hyvä asia. Eli vähintään tuollaista pientä kädenojennusta voisimme odottaa. No, kiitos joka tapauksessa teille osallistumisestanne ja esityksistänne. Me tässä jäämme teitä kyllä kuulemaan ja miettimään sanojanne ja varmasti tapaamme myös uudestaankin. Kiitokset. Bien, mesdames, messieurs. Hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat, jatkamme nyt työtämme. Nyt on kyse turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpanosta. Me saamme ja toteuttamisesta me saamme tänne kuultavaksi neljä henkeä. Heidät tunnetaan puolustuspoliittisista ansioistaan. Tämä työryhmä liittyy Maria Elena Elini Kopan mietintöön. Ja tämähän tosiaankin kattaa tuon yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan. Tämä kertomus on tänä vuonna ollut oikein tärkeä, sillä se liittyy joulukuun huippukokouksen valmistelemiseen. Siellähän keskustellaan puolustusasioista, jälleen kerran siitä sitä korostan. Ja meidän alkuperäinen mandaattimme tietysti on tuo yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka ja me haluamme tämän vuosikertomuksen kautta ehdottaa omia ajatuksiamme ja vähintään ottaa tiettyjä aiheita keskustelun piiriin ja viedä, tuoda tiettäväksi parlamentin kannan myös tuossa, huippu, tuossa huippukokouksessa. No niin, meidän kutsuvieraamme ovatkin äskettäin konferensseissa ja eri julkaisuissa esiintyneet ja ovat saaneet esittää kantansa siitä, minkä pitäisi olla keskusaiheena tuolla huippukokouksessa ja mitä suuntaviivoja sieltä sitten voisimme odotella. On aika montakin julkaisua tänä, tässä kuussa saatu nähdä. Erityisesti kiinnittäisin huomiota ne yhteen ulko- ja turvallisuuspoliittisen tutkimuskeskuksen tutkimukseen sotilaskapasiteetista, sotilaallisesta kapasiteetista. Se on hyvin kiinnostava missi Rollin tutkimus, johtama tutkimus. Ja meillä on nyt tässä neljä puhujaa. He esittävät omat näkemyksensä ja sen jälkeen käymme sitten keskustelua. Tässä ensiksi vasemmalla on Jo Elmont, hän on Egmont-instituutin johtaja, sitten Jan Tesho, hän johtaa Carnegie-keskusta Brysselistä, sitten Antonio Missiroli, joka johtaa Pariisin puolustustutkimuksiin keskittyvää instituuttia, ja Alessandro Marone, joka jo, johtaa kansa, ulko, kansainvälisten asioiden instituuttia Roomassa. Ja nyt tahtoisin pyytää Koelmonttia aloittamaan. Olkaa hyvä. Merci bien, euh, monsieur le président. Kiitokset puheenjohtaja. As a military, it's... Niin, kiitokset. On vaikea pyrkiä peittämään sitä, että minua kiinnostaa todella tietysti kovasti tämä ulko- ja turvallisuuspolitiikan tulevaisuus, ja minäkin kovasti odottelen tuota joulukuun neuvoston kokousta ja siellä toivottavasti sitten saamme selkeät sävelet siitä, mihin suuntaan Euroopan puolustus on menossa. Tässä on kolme eri kokonaisuutta ja minua on pyydetty kertomaan tästä ensimmäisestä osasesta eli operaatioista neuvosto itse on esittänyt jo tiettyjä kysymyksiä, eli esimerkiksi sen, miten voidaan meidän YUTP-operaatioita tehostaa ja miten voidaan niitä käyttää oikeaan aikaan, nopeasti ja ennaltaehkäisevästi, oikein kapasiteetein ja minä tahtoisin tässä esittää seuraavat kuusi kohtaa ja ensiksi haluaisin puhua juuri noista operaatioista. Operaatioit, sotilaallisten operaatioiden käyttäminen, se tietysti kuuluu hallitusten johtajille yhdessä parlamentin kanssa, kansallisten parlamenttien kanssa ja myös käsittääkseni tämän parlamentin kanssa. Jos me ajattelemme tähän asti toteutettuja operaatioita, niin ei ole mitään syytä tuntea pettymystä. Pikemminkin päinvastoin. Koko urani aikana olen saanut olla mukana suuressa joukossa kriisinhallinta operaatioita YKssa, Natossa ja Euroopan unionissa. Ja minä olen havainnut, että jokainen sotilaallinen operaatio, joita me Euroopan unionista olemme ryhtyneet toteuttamaan, niin me olemme onnistuneet toteuttamaan nuo sotilaalliset tehtävämme ja olemme saavuttaneet nuo sotilaalliset tavoitteemme. Se on aika ainutlaatuista koko maailman mittakaavassa, joten me olemme sinänsä onnistuneet. No sitten kun on onnistunut, niin on ihan helppo sanoa, että no kyse oli ihan pikkuruisesta operaatiosta sinänsä, eikä itse asiassa ollut kyse kovinkaan suuresta turvallisuuskysymyksestä tai suuresta vaarasta, mutta huomauttaisin, että tuossa suunnitteluvaiheessa kaikki tämä kylläkin näyttää aivan toisenlaiselta, eikä varsinkaan vähiten poliittiselta kannalta katsottuna. Poliittisesti ajateltuna meidän täytyisi operaatioiden yhteydessä miettiä, miten me sitten saavutamme poliittisen tavoitteen näissä operaatioissamme ja miten käy strategisille tavoitteille. Ja silloin tilanne näyttääkin jo toisenlaiselta. Ja tämä siksi, että sotilaalliset operaatiot eivät välttämättä tule tästä eurooppalaisesta kaiken kattavasta turvallisuusstrategiasta, vaan pikemminkin meidän mentaliteetistamme siitä, että me haluamme tehdä jotakin hyvää ja näin taktisesti me olemme aina menestyneet asiassa, joten ensimmäinen tärkeä asia on se, että jos me haluamme tehostaa työtämme ja myös toteutettavuuttamme, niin meidän täytyisi taata se, että ne kuuluvat osina kaiken kattavaan eurooppalaiseen turvallisuusstrategiaan. Ja tuon strategian täytyy täydentyä vuodesta 2003 sen silloin määritellystä ohjelmasta. Ja sitten toiseksi, jos ajattelemme tuota vuoden 2003 strategiaa ja Libyan ja Malin operaatioita, niin ne ovat osoittaneet meille, että ennaltaehkäisevää toimintaa ja tällaiset kiireelliset interventiot osoittavat rakenteelliset heikkoudet Euroopan unionin rakenteessa. Eli meidän täytyy löytää tällaisia tapauskohtaisia ratkaisuja. Ja, nyt on havaittu, että me tarvitsemme pysyvän rakenteen päämajan ja sitten me tarvitsemme myös nopean toiminnan joukkoja, joukkoja jotka, voivat, jotka ovat aina käytettävissä. 2003 vuonna me olimme hyvin innostuneita Artemis-operaatiosta Kongosta, Kongossa ja sitten niistä nopeista tuloksista, joita siellä saavutimme. Meillä oli hyvin rakenneltu joukko ja se hyvin oli mietitty etukäteen ja se sitten toimi näissä taisteluissa on aivan oikein. Ja sitten tuolloin taistelujoukko teksti pääsi jopa tuohon sopimukseen. Ja nyt oletamme, että mitä, mikä tahansa kriisi meitä kohtaa, niin kriisiin täytyisi sitten sopia tuohon taistelujoukkoon. Ja tämä on itse asiassa väärinpäin äh, ajateltu. Ja se johtaa meidät sellaiseen välineeseen, kun me mietimme näitä käytettävissä olevia joukkoja. Me tarvitsemme ilmajoukkoja ja merijoukkoja molemminkin ja sit, molempia ja sitten erityismaajoukkoja. Joten me pyrimme tässä nyt tutkailemaan tätä Euroopan unionin kokonaiskonseptia ja sitten myös tuota Naton puolta haluamme suuntautua enemmän unioniin ja sitten vähän vähemmän NATOon, mutta ei kuinka, kumpaakaan pidä väheksyä. Tämä on olennaista. Mehän nyt toimimmekin jo näin monin eri tavoin. Ja sitten missä tällaisia joukkoja sitten voitaisiin käyttää Euroopan unionin näkökulmasta YUTPssä tai sitten Natossa. No tämä riippuu tietysti kyseisestä kriisistä. Tässä on kyse unionin puolustuksesta sen, sinänsä. Meidän Euroopan unionina täytyisi myös ajatella, että meillä olisi tuollainen varastojoukkoja, jotka voisivat toimia eh, ensimmäisessä, silloin kun niitä tarvitaan tehtävissä joita olemme sitten määritelleet esimerkiksi Petersburgin tavoitteiksemme. Ja sitten, jos ajattelen tällaisia joukkoja, niin se ei voi, ne eivät voi enää joukko liittyä vain yhteen tai kahteen maahan, vaan tässä täytyy olla kaikkien mukana. Ja se tarkoittaa sitä, että me automaattisesti toimisimme reilummin ja myös jakaisimme taakkaa paljon paremmin ja voisimme myös tähän kehittää uutta rahoituskeinoa. Ja siinä onkin juuri nuo kolme tärkeintä arvostelun kohdetta tässä uudessa konseptissa. Ja sitten vielä kolmanneksi tuo kaiken kattava holistinen lähestymistapa. Se menee paljon pidemmälle kuin perinteiset sopimukset, poliittiset puolustussopimukset ja kehityssopimukset. Jos halutaan kestäviä ratkaisuja ja poliittisia tuloksia, niin sitten täytyy ottaa myös huomioon talouskysymys. Ja me olemme nyt tässä miettimässä sitä, että unionissa olisi päämaja, jossa kaikki nämä, johon kaikki tämä kapasiteetti olisi kerätty. Ja näin sitten meidän ei tulisi vain matkia NATOa niin ja Naton päämajaa esimerkiksi, vaan kyse olisi erityisestä joukosta ja olisi otettu mukaan myös tuo talouspuoli ja olisi linkitetty tämä kaikki jo olemassa oleviin Euroopan unionin instituutioihin ja toimielimiin. Ja aika monet osaset ovatkin jo olemassa ja tätä päämajaa ajatellen. Ja sitten tuo kohta neljä. Olenkin maininnut jo Naton ja nyt on tullut aika korvata YUTPn ja Naton välinen suhde uudella eurooppalaisella turvallisuuskonseptilla. Ja tässä nyt puhun siitä, että meillä ei olisi, olisi tuo syrjimättömyyspolitiikka ja dekoplaatio ja niin poispäin. E, e, pikemminkin pitäisi ottaa yhteistyö, kapasiteetti ja sitten yhteinen omistajuus, eli muuttaa nuo kolme periaatetta Natosta eurooppalaiseksi periaatteiksi. Nyt on syytä muistaa tuo ketju ja sen kehittyminen ja sitten vielä kriisinhallintaoperaatiot Euroopan unionista NATOon ja sitten NATOsta Euroopan unioniin, riippuen siitä, kuka vastaa mistäkin kyse, kyseessä olevasta kriisinhallinnasta. Ja se sitten kehittää tehokkuutta ja tuo NATOn ja unionin toiminnalle paljon enemmän voimaa. Ja sitten viidenneksi tuo suunnittelu. Mielestäni kaikki puolustus tarvitsee suunnittelua ja kriisin hallinnan eri piirteet ja sisältö on muuttumassa, jos ajattelemme sitä, että mitä ikinä sitten tapahtuukin ja täytyy ryhtyä toimimaan, niin olemme aina ajatelleet, että Yhdysvallat auttaa meitä ja tulee aina sitten apuun ja hätiin, kun tarvitaan. Washingtonissa on YUTPn vahvin tukipylväs mutta myös meidän täytyy toimia oman kapasiteettimme pohjalta. Ja toiseksi kaikissa maissa on keskitytty taktiseen sotilaalliseen kapasiteettiin ja vähän unohdettu tuo strateginen puoli. Ja se selittää sen, miksi me Euroopassa olemme yli vuosikymmenen onnistuneet tarjoamaan sotilaallista toimintaa unionin ulkopuolella niin monien vuosien ajan. Eli meillä on olemassa tuo taktinen kyky olemassa, mutta meiltä puuttuu tuo strateginen puoli. Ja nyt Libyan operaatio ja Mali-operaatio ovat osoittaneet meille selkeästi, että Euroopan unionin rajoittava tekijä ei itse asiassa ole tuo taktinen puoli, vaan strateginen puoli. Ja nyt meidän tosiaan täytyy miettiä asiaa puolustuksen suunnittelua erityisesti ja sen prioriteettien siirtämistä tuohon strategisempaan suuntaan. Että, mutta tässä on sitten ongelma. Me emme ole, nimittäin onnistu ratkaisemaan ongelmaa kansallisella tasolla, vaan meidän täytyy toimia yhdessä ja siihen onkin jo viitattu muissakin yhteyksissä ja myös täällä. Eli ratkaisu on yhteinen. Meidän täytyy e- esittää E, e, pyrkiä löytämään yhteisiä ratkaisuja, mitään muita vaihtoehtoja en näe. Ja vielä lopuksi sitten tuo viimeinen kuudes kohta, eli mitä tuolta joulukuun neuvostolta voidaan, huippukokoukselta voidaan sitten odottaa. Puolustus on merkittävässä asiassa ja asemassa, e, se on tärkeässä asemassa valtioiden päämiehille ja parlamentille myöskin ja puolustus on merkittävä asia ei siksi, että siitä aiheutuu kustannuksia, vaan myös siksi, että se on sijoittaminen omaan turvallisuuteemme ja minä toivon, että e, Euroopan valtioit todellakin nyt miettivät tätä ja antavat suuntaviivoja Euroopan puolustukselle. Me tarvitsemme sel- selvät suuntaviivat tuolta huipputasolta ja me, tässä, me arvostamme todella tätä parlamenttia kovasti kovasti, koska te olette jo vuosien aikaa, vuosia kiinnittäneet huomiota puolustuspoliittisiin kysymyksiin. Kiitoksia. Äh, Kiitokset teille. Koelmont. Thank you very much. It's a great honor. Äh, kiitos äh, puheenjohtaja. On ilo saada esiintyä tässä valiokunnassa Euroopan parlamentissa. Mitä yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan tulee, tässä on vähän tällainen mittakeppi dilemmasta kärsimme. Emme ihan, tarkkaan tiedä, minkä, mitä, minkälaisia mittakeppejä, mittapuita vastaan meidän pitäisi omaa suoritustamme mitata. Jos me ajattelemme tätä YUTPtä ja heijastamme sitä EUn sisäiseen äh, haasteisiin yhteisellä yhdellä äänellä puhumiseen. UTP on paljon mainettaan parempi. Kyllä se toimii oikein hyvin. Se toteuttaa missioita ja tuo lisäarvoja arvoa eurooppalaisille. Mutta jos YUTPtä heijastelee kaikki Euroopan edessä olevia strategisia haasteita vasten, niin, niin eihän se nyt täytä mittoja ollenkaan. Eli se on nyt sitten ongelmana, että juuri miten me nämä kaksi standardia, kaksi mittakeppiä sitten yhteismitoittaisimme. Minä ö, tähdennän strategisia tarpeita ja YTPn puutteita. Mitä ne strategiset tavoitteet ja tarpeet sitten oikein olisivat? Suoraan sanottuna YUTP tänään on lähinnä kysymys siitä, että mitä me teemme Euroopassa, sellaista mitä amerikkalaiset eivät tee. Eli, eli kaikkihan liippuu, riippuu aika pitkälti Yhdys, Yhdysvaltain turvallisuus, turvallisuuden valvoluista, paitsi fyysisen turvallisuutemme alalla. Se ei enää olekaan pääkysymys, vaikka Itä-Euroopassa useimmiten mielletään. Ei se, siinä ei ole oikeastaan kysymys, vaan kyse on ylipäätänsä globaalien turvallisuusintressien turvaamisesta. Ja näin se on, nämä toimet on ulkoistettu Amerikkaan. Hiukan pientä puhastelua on huvillakin, mutta aika vähäisessä määrin. Me äh, luotamme, nojaudumme tällaisen liberaalisiin maailman järjestykseen ajatellen tuontia ja vientiä, i, mukaan, lukuen, äh, mukaan lukien kommunikaatiota, e, pitäen sillä tavalla maailman eri puolella äh, puhkeamassa olevat selkkaukset vähän ikään kuin aisoissa ja kurissa, mutta ei tämä ole millään tavalla kestävää politiikkaa kahdestakaan syystä. Ensinnäkin nämä palvelut vähenevät vähenemistään, kuten tiedetään. Kuten tiedän, Amerikkakin on pyrkimässä vähentämään läsnäoloaan monin, monin paikoin, monilla, monilla aloilla. Washingtonissa tällaista vähenemistä on lähempänä, lähempänä pari vuoden ja vuosikymmenen aikana odotettavissa runsaamminkin Lisäksi myöskin vähentää meidän mahdollisuuttamme vaikuttaa näihin konflikteihin, riippuu meidän fyysistä tarpeistamme, myöskin poliittista voimastamme ja vallastamme ja siitä, miten paljon me tällaista oikein oikeasti haluamme. Kuusi lyhyttä pääkohtaa, joita, joita tulevalta joulukuun huippukokoukselta odotan. Ensinnäkin asennemuutos ensinnäkin. Eli että todella sitten puutumme tähän strategiseen dilemmaan ja pohdimme tätä globaalia liberaalia maailmanjärjestystä, joka ei enää riitä takamaan tulevaisuutta. Mm, siihen tarvitaan muita tekijöitä. Tästä olen, tästä olen usein puhunut, että tämän vuoropuhelua tarvitaan päätöksenteon tasolla ja julkisella sektorilla tai julkisella päätöksenteon tasolla ylipäänsä on hämmästyttävää tietämättömyyttä siitä, minkälaisia globaaleja strategisia kysymyksiä meillä on purtavanamme jatkossa, tai jo olisi oikeastaan nyt, jos sen ymmärrettäisiin. Eli se on yksi tärkein seikka, että asenteet, asenteet muuttuvat, että valveudumme reagoimaan näihin, että, että saadaan hyvää huippukokousretoriikkaa jo heti ensimetreitä käyntiin. Toisekseen haluaisin korostaa tätä yhteistä näkemystä. Me puhumme poliittisesta tahdosta ja käytämme aika paljon puolustuspolitiikseen, pohdiskeluihin, jotain varojakin siinä uhrataan, mutta mutta ongelmana on se, että miten ne sitten asianmukaisesti käytetään, ylipäätänsä millä tavalla varoja käytetään. Nämä ovat näitä perustavia, perustavia kysymyksiä. Eli meillä ei ole yhteistä tällaista strategista näkemystä, meillä ei ole yhteistä arviointipohjaa tilanteelle me me oikein, me keräämme kylläkin tietoja, arvioimme mekanismeja, me, me, me tarvitsemme paljon enemmän yhteisiä hankkeita, jotta saamme sitten yhteisen pohjan näille käsityksellemme siitä, mitkä ovat ne vaaratekijät ja uhat jatkossa siitä valitsee riittää vaihteleva mielipiteitä eri jäsenmaissa. Nämä juontaa tietysti historiallisista kokemuksista, geopoliittisista tilanteista, kulttuurista, näin poispäin, kulttuurisista eroista, eroavaisuuksista jäsenmaiden kesken. Mutta jos me todellakin halua, haluamme esiintyä eurooppalaisina, meidän pitäisi nimenomaan näitä pyrkiä aivan erityisesti hallinnoimaan ja hallitsemaan ja tällaisissa huippukokouksissa näitä nämä tällaiset arviointimekanismit ja yhteiset pohdiskelualustat ovat oikein tärkeitä ottaa esille niin, että me sitten tajuamme, mitä meitä kokonaisuut, kokonaisuutena uhkaa tai odottaa mukaan lukien tämän kolmannen seikkani. Eli että painopisteeni, eli että tämä ei ole kovin suosittua kuultava Brysselissä, mutta me tarpeet, kaipaamme lisää kokouksia. Me tarvitsemme, että, tarvitsemme sitä, että puolustuspolitiikasta keskustellaan korkealla tasolla paljon useammin. YUTPn asiantuntijat eivät kokoontu tarpeeksi usein, heillä ei ole omaa sellaista neuvostoaan, että et, ei, pitä, kissa pitäisi nostaa pöydälle paljon tiheämmin ja, ja huonista Euroopan neuvosto, jonka, joka, jonka tulisi tavallaan mielestäni kerran vuodessa äh, ainakin omistaa osa, äh, osa huippukousajasta äh, puolustuks- ja turvallisuuspolitiikalle perustavaa laatua oleville perusteelliselle keskustelulle strategisista tarpeista, kuten Rose äsken tote, Joe äsken sanoi, eh, me, meidän pitää kyetä näistä asioista keskustella mahdollisimman korkealla tasolla yhteisesti. Ja neljäs, eh, neljäs seikka, jota haluaisin painottaa, jota ulkoasianneuvostokin tässä hiljakkoin eh, suositteli ja tiedonannossaan, kun siellä puhuttiin Euroopan strategisen ajattelun epäyhdenmukaisuudesta tai epäyhtenäisyydestä Äh, oikeastaan ja peräänkuulutetaan äh, tällaista äh, strategista näkemystä ja saataisiin tällainen eurooppalainen puolustuspoliittinen ohjausjakso. Nythän mä puhun, meillä on vain tällainen talouden ohjausjakso, jossa vertaillaan muistiinpanoja rahavarainkäytöstä ja näin poispäin. Puolustuspolitiikasta tarvittaisiin samanlainen paperi tai samanlainen konsepti, jossa hahmoteltaisiin yhteisesti tilannetta, että selviteltäisiin, mitä, mitä naapuri tekee. Ja, ja ylipäätänsä aina sitten jäsenmaat joutuisivat perustelemaan toisille, miksi näin ja näin on päätetty kotimaassa tehdä. Siitä voitaisiin varmaan sitten pari, kolme johtopäätöstäkin aina vetää. Sitten, sitten vielä äh, sisäiset säännöt ja sisäinen sää, mm, päätöksenteko äh, YUTOPen puitteissa. Äh, kuten tiedämme, nykyiset operaatiot jo, mutta en, vallankin tulevat tulevaisuuden sekä EUn että, että Naton ovat tällaisia tahtojen koalitioita. Sillä on vähän huono kaiku, mutta tämä itse asiassa ei ole, onkin, onkin oikeastaan tällaista teknistä koalitioajattelua. E, eivät kaikki maat ole aina ja kaikkialla samassa, samassa toiminnassa mukana, vaan vaihtelevin, vaihtelevalla miehistöllä. Eli siksi, siksi tarvitaan hyvin joustavia sisäisiä päätöksentekomalleja että, että kaikki kannattavat sellaisia missioita, jotka vain muutamat maat toteuttavat. NATO on erinomainen esimerkki esimerkiksi Libuan toiminnassa. Siellähän aika monet maat, suurin osa suurista suorastaan jäi aktiivisen toiminnan, operatiivisen toiminnan ulkopuolelle, mutta kaikki olivat samaa, puhaisivat kuitenkin yhteen niille. Olet samaa mieltä, että sinne vaan. Ja toisekseen e, e, on huomattavan, anteeksi hetki, tämä tipahti juuri pöydältä. No kuitenkin päätöksentekoprosessi siis tässä on olennainen. Aina tämä oli tämä, ja vielä violahti taas mieli. Niin, eli että jos pyydämme kaikkia 28 jäsenmaata jakamaan instrumenttinsa ja muut varansa, myöskin operatiiviset toimintakykynsä, Äh, puulaman yhteen, mutta aika harvat vain niitä käyttävät sitten. Ja sitten pitkällä aikavälillä äh, tämä äh, johtaa, tämä johtaa tyytymättömyyteen. Jotkut jäsenmaat säännönmukaisesti jäävät sitten aktiivisen toiminnan ulkopuolelle, vaikka tavallaan osallistuvat omalla panoksellaan näihin toimiin. Eli siksi pitää kehittää näitä tällaisia reservivoimavaroja, yhteisesti siitä riippumatta, että vain muutama niitä sitten aina tarpeen tulen käyttää. Ja siihen rakentaa sisään jonkunnäköinen tämmöinen kompensatorinen ulottuvuus. Äh, äh, yksi äh, ja viimeinen, joka kommentti, joka varmaan joka hetkähdyttää. Kuultiin, että, että tämä puolustusbudjetit vähenevät, vaikka nyt käytämmekin aika muhke, muhkeita summia äh, äh, puolustuspolitiikkaan ja puolustustekniikkaan. Tähän tarvitaan äh, vaati, lisää joustoa, tehoa, puul, resurssien jakamista. Minä, minä olen sitä mieltä, että, että se, ne säästöt, jotka tällä yhte, yhteiseen pottiin keräämisellä säästetään, eivät riitä mihinkään. Eivät ne ole aika vaatimattoman silti. Meidän pitää panostaa näihin puolustus, puolustukseen ö, riittävästi. Jossakin vaiheessa jopa enemmän kuin nyt. Ei se nyt tietenkään tänä päivänä onnistu millään. Minä nyt ihan sokealle maailman realismille minäkään, mutta, mutta jos strategiset tarpeet todellakin edellyttäisivät enemmän turvallisuuspalveluja, tehokkaampia turvallisuuspalveluja, palveluja globaalisti hatarassa tilanteessa. Ja jos ma- maailmasta tulee moninapaisempi ja hankalampi paikka elää ja asua, ja jotkut jossain vaiheessa sitten jossain vaiheessa on pakko sitten vain myöntää, että puolustus tarvitsee lisää rahaa. Kiitos. Kiitokset. Tästä varmasti palaamme tähän kohta puoliin myös. Ja seuraavaksi Missi Rooli, olkaa hyvä. Good morning. Kiitokset, hyvää aamupäivää kaikille. Tämä taitaa nyt olla vielä ainakin hetken aamupäivän puolella. Minä puhun tässä kaupallisesta puolesta, koska instituuttimme tässä pari viikkoa sitten valmisteli EUn sotilaskomitealla raportin Euroopan unionin sotilasvoimavaroista ja tarkoituksena oli saada kokoon joitakin ajatuksia tulevaisuutta ajatellen ja näiden voimavarojen kehittämistä varten toin mukaan joitakin kopioita. Voitte ottaa ne tuolta ja tietysti voitte kirjoittaa meille, jos haluatte saada lisää näitä kopioita. Nyt haluan vain ottaa esille tämän raportin keskeisimmät kohdasta ja kun kysymys on tietysti kaupallisesta tuotteesta, niin hyvin nopeasti käyn vain tämän lävitse. Ja tietysti keskustelussa ehkä liian usein keskitytään nykyisen tilanteen rajoitteisiin. Tässä me keskitymme myöskin siihen vuoteen, joka oli ikään kuin viite vuosi, jolloin Euroopan puolustusvirasto laittoi nämä asiat vireille. Ja äh, silloin ennen tuota rahoituskriisiä ajateltiin, että olisi nyt hyvä tässä vaiheessa miettiä näitä keskeisimpiä löydöksiä äh, tuon kriisin jälkeen näissä uusissa olosuhteissa. Nyt nä- tiedän, näettekö äh, tämän siellä näytöillänne, mutta ajatuksena oli kuitenkin keskittyä nykyisen tilanteeseen aluksi ja sitten mietimme sitä, mitä seuraavien vuosien aikana voisi tapahtua, mitkä ovat olleet puutteita, mitkä ovat kenties tendenssit. Ja otettiin myöskin mukaan nämä segmentoidut poliittiset näkymät ja ulkoiset suhteet kaiken kaikkiaan. Okay. And I can use and the flash. Okay. Uh, these were the main achievements of the past few. Siis eh, vuosien keskeisimmät saavutukset, eh, sitten mitkä ovat olleet siis puutteet, eh, mukaan lukien riskit, Muistattehan, että Robert Gates, puolustusministeri, pari vuotta sitten näistä asioista myöskin puhui, ja myöskin tämä osittainen teollistuminen kautta Euroopan unionin tendenssit, siis suuntaukset, jotka meillä on edessämme, kun ajatellaan tulevaisuutta. Kysymys on toisaalta systeemisestä siitä, että systeemisesti riippuvassa toisistaan. Ja tietysti myöskin Yhdysvaltain tämän painopisteen siirtyminen globaali kehitys. Kaikki nämä kysymykset tietysti muun muassa ovat vaikuttaneet tilanteeseen Somaliassa, Afganistanissa ja Adeninlahdella ja kaikki myöskin Atlantin ympäristöön liittyvät toimet. Tämä on ikään kuin pakottanut Euroopan unioni määrittelemään uudelleen strategiset ainopisteensä ja todetaankin, että Euroopan neuvoston pitäisi eh, todella nyt Euroopan unionin strategiset intressit määritellä ja on todettu, että ainakin tässä meidän raportissa meidän todetaan, että Euroopan unionin joulukuussa pitäisi tuossa neuvostossa aloittaa ainakin tämän tyyppinen strateginen keskustelu Euroopassa. Olemme ottaneet esille jotakin näistä kohteista ja kysymyksistä ja toivon mukaan voitte osallistua tähän keskusteluun. Nämä ovat siis avoimia kysymyksiä, jotka ovat avoinna, niihin on vastattava ei kenties heti saman tien syyskuussa, mutta joka tapauksessa tämä on laitettava liikkeelle, jotta voimme nämä haasteet ottaa huomioon. Me olemme pyrkineet nyt tunnistamaan myöskin tiettyjä keinoja, keinoja EUn sotilaisen voimavaran kehittämiseksi ja ne eivät ole tyhjentäviä, vaan kysymys on siitä, että niitä voidaan lisätä vielä, niitä voidaan yhdistää. Tässä on siis myöskin vaihtoehtoisia malleja, ja me yrittäneet niitä käsitteellistää. Optimointi, konsolidointi, innovointi, alueellistaminen ja integraatio Siis konsolidaatio ensimmäinen keino pyrkii siihen, että sotilaan tehokkuus parannetaan. Tämä tietysti voi olla kivuliasta, koska siinä tarvitaan sitä, että ylimääräiset ja vanhat voimavarat pyritään poistamaan, jotta saadaan so- säästöjä. Ja tietysti ehkä tässä voitaisiin pehmentää tätä sillä tavalla, että käytettäisiin muunkin tyyppistä rahoitusta mukaan lukien rakennerahastot. Tuossa uudessa budjetissa ymmärtääkseni Euroopan komissio tulevassa tiedonannossaan ehkä tekee joitakin viittauksia tähän mahdollisuuteen. Ja ehdotamme myöskin, että ryhdyttäisiin tällaiseen sotilaalliseen katsaukseen. Tämä tarkoittaisi siis käytännössä sitä, tämä on siis jokin tuollainen vihreän kirjan ja valkoisen kirjan välinen vaihtoehto. Me näemme tämän asian sillä tavalla, että kenties jäsenvaltiot vastustaisivat tätä, jos tämä olisi valkoinen kirja, koska sehän on aika suuntaantava ja määräävä koska tässä vaiheessa tietysti puolustuspolitiikka äh, tapahtuu niin kansallisella kuin Euroopan tasollakin ja kenties on aika vaikeaa lähteä tällaiseen äh, mutta EU-toimielimet ja erityisesti parlamentti voisivat kenties tätä harjoitusta ajatella ja tätä myöten päästä tällaisen äh, olemassa olevien voimavarojen kartoittamiseen ja tulevien miettimiseen. Sitten tietysti optimisointi tarkoittaa vaikuttavuuden parantamista, erityisesti aseelliset armeijat jäsenvaltiossa voitaisiin säätää tulevaisuutta varten. Ja tietysti voitaisiin kenties myöskin pyrkiä ottamaan oppia toiset jäsenvaltiot hyvien käytäntöjen puitteissa. Esimerkiksi vaikkapa myöskin julkisissa hankinnoissa voitaisiin tehdä samantyyppisiä toimia sitten kolmas keino on innovaatio, jolla parannetaan sotilasteknologiaa ja tietysti tämä tarkoittaa uudelleen teollistamme Euroopan unionin tasolla, koska tässä tarvitaan tietysti tehokkuutta ja vaikuttavuutta, mutta myöskin teknologista edistymistä. Tähän tietysti liittyy rahoitus ja säästöt ja ehkä yhteisin ponnisteluin voitaisiin myöskin mennä eteenpäin. Yksi ratkaisu kenties olisi myöskin lainata innovatiivisia ajatuksia menneistä kokemuksista, muun muassa Naton kanssa tehdyistä toimista tai muilta politiikan osa-alueilta, komissio on ehdottanut tällaisia suuria infrastruktuurihankkeita, joissa muun muassa EIP voisi olla mukana. Sitten neljäs vaihtoehto olisi se, että alueellistettaisiin toimia, eh, jotta saataisiin leveyttä ja syvyyttä. Tiedämme, että tietyt jäsenvaltiot tekevät kahdenvälistä tai minilateraalista yhteistyötä, jos näin voidaan sanoa. Ja olisi ehkä tärkeää, että kaikki nämä ö, eh, asiat ottaisivat huomioon sen, että tällainen yhteinen puitteisto kuitenkin olisi mahdollinen EU-tasolla, että tällaiset erilliset saarekkeet muodostaisivat ikään kuin enemmänkin saariston Euroopan sisällä, eivätkä jäisi eristyksiin. Tämä vaikuttaisi sotilaallisiin voimavaroihin. Ja viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä, kysymys on integraatiosta tätä voitaisiin edelleen edistää, jotta saataisiin kestävyyttä ja syvyyttä lähin sotilaallisiin voimavaroihin. Ja tässä raportissa mietimme sitä, mitä voimme ottaa oppia muista kokemuksista, vaikkapa ilmailualan alalta tai muista tämän tyyppisistä kokemuksista, joita Euroopan unionissa on ollut, vaikkapa juuri Somaliassa. Tämä tietysti vaatisi sitä, että saataisiin ikään kuin tällainen uusi yleistavoite perhe äh, vuotta 2025 varten ja voitaisiin myöskin synkronisoida äh, kansallisia aseistusohjelmia ja hankintasyklejä. Ilman tätä varmastikaan ei päästä kohdentuntuviin tuloksiin Euroopan tasollakaan. Ja johtopäätökset tässä raportissa ovat siis seuraavat. Euroopan unionit, unioni menettää suvereniteetti ei sillä kun se ei konsolidoi, ei optimisoi, ei innovoi, ei alueellista, että integroi näitä sotilaallisia kapasiteetteja ja poliittiset haasteet vaativat yhteistä, systemaattista, kattavaa ja jatkuvaa keinojen ja mahdollisuuksien arviointia. Raportissamme todetaan, että entistä vaikeampaa on toimia eristyksissä näiden sotilasbudjettien parissa. Tarvitaan tällainen laaja kirjo poliittisia välineitä ja mm, tarvitaan myöskin sellaista ajattelua, että sotilainen ulottuvuus ei voi toimia yksinään, vaan että tässä on ylitettävä myöskin rajoja. Ja sitten tietysti esimerkkejä, parhaita käytäntöjä voidaan ottaa huomioon, kun kysymys on niin siviili- kuin militaari- sotilisesta käytöstäkin. Ja tietysti tässä tarvitaan poliittisia päätöksiä, jotta ja tästä kuullaan paljon poliittista retoriikkaa Euroopan tasolla tältä osin. Euroopan tasolla olisi hyvin tärkeää, ja tämä onkin viimeinen kohtamme tässä raportissa. Toivomme, että Euroopan neuvosto joulukuussa todella pyrkisi laittamaan äh, liikkeelle tämmöisen poliittisen koordinoinnin liikkeen, joka taistelisi näitä rajoituksia vastaan, joita on. Esimerkiksi tällainen eurooppalainen ohjausjakso voisi olla mahdollista ainakin, kun ajatellaan ei pelkästään sotilaisia toimia, vaan myöskin kokonaan ulkosuhdekenttää. Paljon kiitoksia teille ja sitten vielä Marone.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 Well, first of all, uh, let me thank the European Kiitän uh, parlamenttia tästä hyvin ajankohtaisesta ja kiinnostavasta kokouksesta. Minä haluaisin myös puhua aseteollisuuden kehittämisestä ja mitä voidaan sitten neuvostolta odotella. Ensimmäiseksi minä selostaisin vähän sitä, että on parempi puhua tästä teollisesta ja teknologisesta perustasta pikemminkin kuin aseteollisuudesta, koska se kattaa paljon laajemmin eri korkean tason teknologiat kuin vain aseteollisuus, kun kyse on kapasiteetin rakentamisesta. Ja tässä on kyse pienestä, pienistä suu, määrästä suuria yrityksiä ja sitten aika suuresta joukosta PK-yrityksiä, eli tämä on melkoinen pyramidi. Ja tässä puhutaan itse asiassa siitä, että meillä on olemassa tällainen perusta. Unionin valtiot tuovat tuotteita sekä aseteollisuudelle että myös turvallisuushenkilökunnalle, poliisille ja niin poispäin, ja sitten myös siviileille, eli kaksi käyttötuotteiden kautta, eli vähän muokkaamalla näitä tuotteita voidaan voidaan käyttää sekä sotilastarkoituksiin että siviilikäyttötarkoituksiin. Ja unionin strategia vuodelta 2007 viittaa unionin puolustuksen teollisuuteen ja teknologiseen perustaan, ja tähän kohta sitten palaan. Toiseksi puuttuisin tähän jatkuvaan kansallisen perustan globalisoitumiseen puolustuksen teollisen teknologisen perustan näkökulmasta. Tämähän on kansallisella pohjalta luotu ja pysyi sellaisenaan kymmeniä vuosia ja näin valtiot ovat tottuneet ajattelemaan tätä kansallisena kysymyksenä, mutta itse asiassa tämä on globaali syy, globaali kenttä, koska tässä on kyse myös ei unionin ulkopuolisista markkinoista, ja tämä koko puolustuskustannusten määrä Euroopan unionissa on laskemassa, mutta maailmanlaajuisesti puolestaan kasvaa ja siitä syystä kansallisesti täytyy käyttää näitä uusia markkinoita selviytyäkseen Indian, Katarin, Saudi-Arabian, Indonesian, Brasilian ja Turkin rinnalla esimerkiksi. Ja nämä haasteet tarkoittavat juuri sitä, että nämä maat ovat nyt kehittelemässä omaa teknologista perustaa ja pyytävät myös Euroopan unionilta apua tähän ja myös välineistöllistä apua ja teknologista apua näihin maihin. Ja näitä kaikkia puolia täytyy huolellisesti miettiä ja täytyy näin vientiä kehittää, jotta unioni voi jatkaa edelleen tämän perustan kehittämistä. Saattaa olla kannattavampaa viedä näitä unionin ulkopuolisiin maihin. Ja sitten tuo toinen syy on juuri kokonaisketjun toimitusketjun globalisoitumisesta. Kuten jo mainitsin, niin on hyvin monia PK-yrityksiä, jotka toimivat varaosien ja muiden osien tuottajina tässä koko järjestelmässä. Ja nyt tämä toimitusketju tosiaan on hyvin globalisoitunut. Tässä on paljon ketjussa jäseniä, joissa on myös, jotka tulevat unionin ulkopuolelta. Ja tämä, tässä on kyse monista PK-yrityksistä, jotka ovat myös kilpailukykyisempiä, koska niiden työllisyyskustannukset ovat haasteelliset halvemmat, tai sitten siellä on myös hallituksella luotu erilaisia paikallisia sopimuksia paikallisen toimitusketjun vahvistamiseksi, ja sitten myös nämä raaka-aineet, muutamat valtiot vain unionin ulkopuolelta tuottavat tiettyjä raaka-aineita, ja tätä tämä täytyy jatkuvasti muistaa te- turvallisuus- ja teknologian näkökulmasta. Euroopan unionin aseteollisuuden perusta saattaa näyttää kansalliselta, koska siihen on, siinä on kyse eurooppalaisista yrityksistä, mutta saattaa olla kyse, että raaka-aineet, teknologia ja osaset tulevat unionin ulkopuolelta, ja itse asiassa unionikin saattaa sitten jäädä paitsi näitä eri osia. Tässä puhutaan satelliittiteknologiasta ja puolijohdanteineista ja monista muista tällaisista osasista. Ja kolmanneksi täytyy muistaa tuo kaksikäyttötuotteiden kehittäminen. Tässä on kyse siviilimarkkinoista ja puolustusmarkkinoista kaikkialla maailmassa hyvin ennennäkemättömällä tavalla. Ja tässä voidaan puhua Katarin merialuksista, Intian ilmailualuksista ja kaikenlaisesta. Me olemme nähneet viime vuosina paljonkin teknologista kehitystä siviilipuolella ja myös jos ajat, ajattelemme vaikkapa avaruusteknologiaa ja viestintää ja informaatioteknologiaa, eli puolustus- ja siviiliteknologian linkit ovat vain tihentyneet ja näin ollaan riippuvaisempia maailmanlaajuisesti myös siviilipuolen toimitusketjusta. Ja näin siis on, ollaan riippuvaisia unionin ulkopuolisista markkinoista ja sitten toimitusketju on muuttunut ja myös kaksikäyttötuoteet tilanne on muuttunut. Ja tämä tarkoittaa sitä, että kansallinen suvereniteetti liittyy liittyy suoraan tähän omaan toimitusvarmuuteen ja se on lähestulkoon mahdotonta nykyisellään. Ja tämä johtaa sitten tuon teollisen teknologisen perustan integroitumiseen. Jos ajattelemme tuota tuon teollisen teknologiaisen perustan globalisoitumista, niin se on kyllä eurooppalaisella tasolla hyvä ratkaisu, koska näin unionin joukot toimivat yhteen ja myös toimitusketju on paremmassa jamassa, koska eurooppalaiset teollisuus on riippumattomampi ja itsenäisempi kuin unionin ulkopuoliset yritykset. Tehokkuus ja kilpailukyky myös paranuu, parantuu unionin ö, yritysten näkökulmasta kun saadaan koko etua ja tässä myös edistetään Euroopan yhdentymistä. Tämä eurooppalaistaminen on tehtävissä ja toteutettavissa seuraavista syistä Ensiksikin 27 unionivaltiota kuluttaa aikaa huomattavat määrät kuitenkin puolustuspolitiikkaan ja unionin teollisessa ja teknologisessa perustassa on hyvin paljon yrityksiä, sekä suuria yrityksiä että pk-yrityksiä, eikä meidän tule unohtaa, että 40 sadasta suurimmasta yrityksestä on eurooppalaisia tällä alalla. Ja sitten vielä vuonna 2012 noin yli 90 miljardia euroa käytettiin tälle alalla ja lähestulkoon 800 000 työpaikkaakin oli tällä alalla. Ja on olemassa jo aika hyvä verkosto yhteistyötä teollisuuden puolella ja hallitusten välisestikin Esimerkiksi meillä on ollut tämä Eurofighter-hanke, NH90-hanke ja niin poispäin. Euroopan unionilla on myös tärkeitä direktiivejä vuonna 2009 julkisten puolustuksen julkisista hankinnoista ja unionin sisäisistä siirroista ja näitä täytyy nyt täytäntöön panna ja tarvitaan vielä vähän lisää lainsäädäntökehystä tähän ympärille. Ja lopuksi on olemassa jo suuria unionin yrityksiä, jotka toimivat eh, myös unionin ulkopuolella, jos ajattelemme teollista kapasiteettia. Eh, tästä on olemassa rajat ylittäviä järjestelmiä, Finmekanika, EADS, BAE esimerkiksi. Ja lopuksi puhuisin vielä sitten haasteista eh, teollisen ja teknologisen puolustusperustan tulevaisuuden näkökulmasta. Tämä on tietysti hankala hanke, eikä ole ollenkaan varmaa menestymmekö ja on onnistummeko, onnistummeko tässä. Ne valtiot, joissa on paljon teollista pohjaa kansallisella tasolla, kehittävät tätä teollista hankettaan edelleenkin kansallisesti vaikka varoja on ohjattu tähän vähemmän. Tässä on kyse turvallisesta toimitusketjusta ja myös laadukkaista työpaikasta ja sitten korkean teknologian tarjoamisesta. Näin monet hallitukset ovat haluttomia täytäntöönpanemaan tuota vuoden 2009 puolustuksen julkisten hankintojen direktiiviä esimerkiksi. Ja kansallinen byrokratia sitten vaikeuttaa tätä hankintajärjestelmää eikä myöskään päästä tällaiseen kaikki, kaikin tavoin integroituun unionin puolustusmarkkinatilanteeseen. Ja nämä olemassa olevat ohjelmat, jotka on luotu 90-luvulla ja ne kyllä ovat vähän jääneet nykykehityksestä jälkeen ja, ja tässä esimerkiksi yksi esimerkki olisikin tuo miehittämättömät ilmataistelualukset. Siellä on kyllä menestytty hyvin tässä voitaisiin nimenomaan keskittyä nyt tulevaisuuteen ja tulevaisuuden toimitusketjuun. 2010 87 prosenttia tutkimusrahoista käytettiin, toiminnasta toteutettiin kansallisella tasolla. Eli tässä on hyvin pirstaloituneesti edelleenkin toimittu. Ja tämä tehottomuus jatkuu edelleenkin E, ja haittaa tätä teollisen ja teknologisen puolustuksen perustan kehittämistä. Lopuksi huomauttaisin, että tässä YUTP, sotilaskapasiteetti ja sitten tämä teollisen ja teknologinen puolustuksen perusta yhdessä kuuluvat joulukuun neuvoston esityslistalle suorasti tai epäsuorasti. Ja jos ajattelemme tätä perustaa, niin kaikki jäsenvaltioiden vahva kansallinen puolustuspolitiikka täytyy ottaa mukaan tuolle, tuolle luettelolle ja miettiä tätä selkeää integrointia puolustuspolitiikasta. Ja minä haluaisin huomauttaa, että kaikkien kansallisen, kaikkien kansallisen teollisuuspolitiikan etu olisi nähdä alan yhtenäistyminen Euroopan unionissa ja, ja neuvoston joulukuun kokous toivottavasti antaa tällaisen selvän mandaatin edistää edistää ja astua eteenpäin tässä koko prosessissa, jotta me voisimme sitten nämä direktiivit täytäntöön panna täysin. Meidän täytyy valvoa tarkasti näiden direktiivien toteuttamissa varsinkin haluttomimmissa valtioissa ja sitten täytyy olla tällainen uusi julkisten hankintojen hanke ottaa käyttöön ja sitten myös miettiä tuota eurooppalaista teknologista tiekarttaa. Sitä myös tarvitaan, jotta voitaisiin päästä eroon tästä tutkimuksen ähm, pirstaloitumisesta ja hajautumisesta, joka on nykyisellään vallalla. Ja näin täytyy äh, muistaa, että tämä on edelleen toteutettavissa ja meillä on myös välineet tämän politiikan tavoitteiden saavuttamiseksi. Kiitokset. Kiitokset teille äh, kaikille näistä kolme, näiden kolmen eri osa sen selkeästä esittämisestä, operaatioista, kapasiteetista ja teollisuudesta. Ja nyt haluaisin antaa puheenvuoron Maria Eleni Kopalle. Hän on vuosikertomuksesta te- tehnyt meille oman tekstinsä ja vaan puuttuisin siihen, mitä Tesho sanoi vielä näistä puolustusministereistä, jotka ovat jääneet vähän Orpon asemaan koko YUTPssä. Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että siitä epävirallisesta neuvostosta Dublinissa helmikuussa, johon kahdeksan maata saapui 27. Ja sitten sen jälkeen käsiteltiin asiaa Natossa, tai vähän tällaisia vähäpätöisempiä asioita, esimerkiksi yhteistyöstä Ukrainan kanssa ei se nyt ole kaiken päivän polttavin asia, niin yllättäen sinne kaikki eurooppalaiset ministerit hankkiutuivat paikalle. Eli tämä kyllä osoittaa sen, kuinka me eh, ohjaamme vähän kunnianhimoa tähän asiaan, e- eikä mekään suhtaudu kovinkaan realistisesti tähän eurooppalaiseen puolustuspolitiikkaan, eli kyllä tässä nyt on vielä aikamoista työtä tehtävää mm, ennen kunnollisia lopputuloksia. Joka tapauksessa ongelmia on vielä reitillä. Nyt antaisin puheenvuoron myös sitten Sofokleoksille pikapuoliin. Kiitokset teille kaikille joka tapauksessa. Minun täytyy tästä kohta lähteä, varapuheenjohtaja tulee tähän tilalle, niin, mutta ennen sitä annan Maria Eleni Kopalle puheenvuoron. Uh, merci pour... laajemmin puolustuskysymyksistä. Nyt tämä ohjaus jakso, onko se sitten neuvoston esityslistalla vaikka ei. No, joka tapauksessa tässä kysymys on siitä, että neuvostolla annetaan voimakas viesti siitä, että tähän nyt asetetaan esille. Ja minä haluaisinkin nyt noudatella tässä Euroopan neuvoston rakenne näitä kolmea äh, siis äh, koria Tietysti talouskriisin aikana tuntuu siltä, että kun puhutaan puolustuksesta ja turvallisuudesta, niin se on vähän kuin ylellisyyttä, mutta uskon siihen, kuten tekin, että äh, turvallisuus on tärkeä kysymys, puolustus on tärkeä kysymys. Ja tämä viesti on välitettävä, on äh, tietysti mielenkiintoista keskustella täällä kanssamme, mutta me olemme jo itse asiassa varmoja tästä totuudesta. Äh, tällainen tiedotuskampanja taholtamme mutta varmasti myöskin komission taholta ja myöskin muiden erityisesti strategisten tutkimusten instituutin taholta oli hyvin tärkeä. Haluaisin sanoa, että myöskin hyvin tärkeää suunnitella, kuten sanoittekin, näitä keskusteluja, kuinka tätä tota, puolustuspolitiikkaa parin vuoden välein uudistetaan. Ja erityisesti se pitää saada työjärjestykseen. Niin ei voida järjestää tuosta vain ö, tällaisia keskusteluja tai että joskus silloin tällöin asiasta keskustellaan. Ei tällaista voida ajatella, vaan ö, tästä pitää tehdä kuitenkin tärkeä asia Euroopan unionille. Muutoin tämä viesti on väärä. Sitten kolmas seikka, tämä globaali lähestymistapa, kattava lähestymistapa. Tässä meidän täytyy pyrkiä määrittelemään tämä tärkeä käsite. Sitä käytetään, kaikki me käytämme sitä, mutta koska tämä on nyt hyvin merkittävä hetki tässä keskustelussa, me odotamme kaikki Ashtonin raporttia siitä, minkä sisällön hän haluaa antaa tai mitä ulkosuhdehallinto näkee tämän käsitteen sisältämään. Sitten neljänneksi ja tämä on kaikkein ongelmallisin osa, siis poliittinen tahto. Pelkään pahoin, että poliittista tahtoa ei ole. Saamme viesti erityisesti jäsenvaltioista, mutta myöskin neuvostosta liittyvät siihen, että nyt tuo joulukuun neuvosto pitäisi pitää mahdollisimman alhaisella tasolla, keskustella teknisistä kysymyksistä ja yksityiskohdista, mutta ei suurista linjoista. Joten yleistä pessimismiä on ilmassa, kun keskustelemme näistä päätöksistä täällä Brysselissä. Neuvoston täytyy kuitenkin toimia kunnianhimoisesti ja tämä ei ole pelkästään henkilökohtainen mielipiteeni, vaan myös uskon, että suurin osa jäsenistä Euroopan parlamentissa on samaa mieltä. Meidän täytyy toimia kunnianhimoisesti ja tässä varmasti monista asioista olemme komission kanssa samaa mieltä. Meidän täytyy olla kunnianhimoisia haasteita ja niitä täytyy tarttua kunnianhimoisesti ja katsotaan sitten, mitä mieltä valtion ja hallitusten päämiehet ovat siitä, mutta kuitenkin parlamentti haluaa välittää tämän tärkeän viestin siitä, että meidän täytyy tietää, mikä on meidän visiomme eurooppalaisesta puolustuksesta tulevaisuudesta. Sitten viidenneksi. Lissabonin sopimus tarjoaa meille useita välineitä, jotta voisimme edetä tässä asiassa institutionaalisesti. On siis paljon sellaista, mitä ei ole vielä käytetty. Meidän onkin siis pyrittävä käyttämään jo olemassa olevia säädöksiä. Jatkuva rakenteellinen yhteistyö esimerkiksi kuuluu näihin. Jotkut pitävät tätä pelkästään teollisuuden heininä. Yhteistyö olisi vain siis teollista luonteeltaan, kuten herra Missi oli tuossa hyvin asianmukaisesti sanoi, osuvasti sanoi, niin on olemassa tällaisia yhteistyösaarekkeita. Tämä jatkuva rakenteellinen yhteistyö on ajatus, jolle on annettava selkeä ja täsmällinen sisältö. Meidän täytyy tehdä enemmän. Ja ajatukseni on, että ne, jotka eivät jotka haluavat osallistua ja mennä nopeammin eteenpäin, niiden täytyy voida niin tehdä. Emme aina 28 kesken toimia. Se ei ole realistista, vaan ne, jotka haluavat mennä nopeammin, niillä täytyy olla se mahdollisuus. Ja institutionaalisesti perussopimuksen pohjalta tähän ei liity mitään ongelmia. Kuudenneksi. Voidaanko puolustusbudjettia kasvattaa valitettavasti? Ei. Tämä on pois laskusta Tämä ei ole ollenkaan mahdollista, mutta mitä sitten pitäisi tehdä, olisi löytää sellaisia järkeviä tapoja saada enemmän vähemmällä. Esimerkiksi juuri tämä voimavarojen yhdistäminen ja käyttö, pooling and sharing, tässä eri osapuolet, jäsenvaltiot ovat olleet sitä mieltä, että tämä yhdistäminen on ihan ok, mutta käyttö ja jakaminen ei sitten enää sovikkaan, koska se tietysti tuo mukanaan tiettyä vastuuta. Tässä on kuitenkin tiettyjä keinoja, joilla voidaan antaa sisältöä myöskin tälle niin sanotulle älykälle puolustukselle, smart defenseille. Erityisesti PK-yritykset pitäisi ottaa huomioon nehän tuottavat paljon työpaikkoja myöskin ja uskon, että tällä voisi olla vaikutusta myöskin kansalaisten keskuudessa. Sitten johtopäätökset. Tämän vuoden parlamentin mietintö on suuri haaste riippumatta ryhmistä enemmistö on vakuuttunut siitä, että Euroopan puolustuksen tasolla on mentävä eteenpäin. Kaikki eivät ole samaa mieltä, mutta enemmistö ajattelee näin. Ja äh, marraskuussa äh, äänestämme tästä mietinnöstä. Tarkoituksena on saada aikaan selkeä vahva viesti äh, puolustusneuvostolle joulukuussa ja parlamentin äänen tulee tulla kuulluksi voimakkaasti ja selvästi. Ευχαριστούμε την κυρία Κοπά και τον λόγο έχει ο κύριος Kiitokset, Koppa. Thank you very much, Chairman. Eh, kiitos puheenjohtaja. No niin, tätäpä asia on, tätä tahkoa on kyllä kierretty moneen kertaan. <clears throat> No niin, yksi on tietysti, yksi puoli tätä on meidän puolustusvoimiemme valmius ja iskukyky, ja toisaalta sitten sitä tukeva teollinen valmius ja perusta jäsenmaissamme. Ja toinen kolikan puoli on eurooppalainen integraatio, jos kollegat tässä valiokunnassa ja muualla parlamentissa olisivat rehellisiä itselleen, ymmärtäisivät, että tässä on kyse jälkimmäisestä, eikä siitä ensimmäisestä. Tässä on kyse pelkästään Euroopan politiikan integroinnista. Otetaan nyt tämä esille, menemättä sen yksityiskohtaisemmin näihin muihin mihinkaihin EUn e, siellä täällä sorkkimiin operaatioihin ja muihin sellaisiin, ja mitkä EU-puolustuskonferenssit ja Naton puolustusministerien konferenssien osallistumisinto kertoo asiasta sinällään kaiken. Mutta mehän olemme aika onnistuneessa, onnistuneesti yhteistyöhankkeissa mukana ainakin kahdenvälisesti. Sinne tuntuvat onnistumaan erittäin hyvin, myöskin puolustusteknologian saralla näyttävät käyvän sekä sitä tehottomammaksi ja sitä kalliimmiksi, mitä enemmän tässä on kokkeja tässä sopassa mukana. Äh, jos ajatellaan tästä hyödyllistä äh, äh, puolustusteollisuutta ja puolustusteknistä tutkimusta, siinä on onnistunut parhaiten koko joukko hyviä esimerkkejä, Typhoon, Eurofighter, äh, Storm Shadow äh, ohjukset, eurokopterit, 104, 400 m koko joukko hyvin onnistuneita yhteishankkeita on nähty ja koettu. Euroopan unionin ö, mukana olo on tässä täysin näkemätön. Ei sillä ole minkään valtakunnan roolia ollut, mitä tulee tähän puolustusteolliseen yhteistyöhön. Ja puheenjohtaja, jos voisin ko- kommentoida ja suor- suositella kollegoille New Direction aivan riihen Hartlin paperi, jopa sen nimen uh, White Elephants, the Political Economy of Multinational Defense Projects, monikansallisten puolustuspolitiikkojen projektien uh, monitahoisuus. Muutamalla virkkeellähän siellä vetää yhteen olennaisimmat asiat tässä asiassa, Harvin paperi siis. Eli jos siitä nyt puhutaan äh, puolustuspoliittisesta yhteistyöstä, siksihän täällä ollaan, sitä tässä äh, ajetaan äh, tökkiä palloa siihen suuntaan. No monet meistä ovat kyllä ihan toista mieltä on sen järkevyydestä. Monet kääntävät katseensa kotimaihinsa ja näkemykset ovat erilaisia, mutta olisi hyvä, jos ihmiset eivät sotkisi puolustusta ja puolustusteknistä teollisuutta samassa virkkeessä puhuessaan. Kirjan Gomez. Gomes, olkaa hyvä. Sorry that I was not able to. Kiitokset. Niin olen pahoillani, että en ollut täällä ihan koko aikaa. Mutta tämä on hyvin tärkeä aihe toki ja oletan, että voin tehdä yhteistyötä Maria Elenin kanssa ja muiden ja myös varjoesittelijöiden kanssa tästä tärkeästä kysymyksestä. Haluaisin korostaa sitä, että en oikeastaan tässä nyt puhu Van mutta Ajatellaanpa sitä, että jätetään poliittinen yhtenäistäminen syrjään. Voidaanko ajatella tehokasta puolustuskapasiteettia missään jäsenvaltiossa vastaamaan näitä globaaleja ja alueellisia ongelmia, joita nyt on turvallisuuspuolella näkynyt ilman Euroopan kautta syntyvää kapasiteettia. Minä en usko. And if I may answer it. Um... Sitten kysymykseen saan kai vastata siihen. Yksipuolisesti kyllä, Ranskalla, isolla Britannia on tämä kyky yhdessä vielä vahvempi. Paradoksaalista kyllä. Nä, äh, nä, näillä on tiettyjä äh, eriavaisuuksia, että meillä on tämmöinen äh, organ, organisatorinen yhteistyöelin nimeltään NATO, toimii aivan erinomaisen hyvin. Se on valjastanut Yhdysvallat turvaamaan Euroopan turvallisuutta. Se on valmis istumaan nyt saman pöydän ääreen yhdessä meidän kanssamme keskusteleakseen näistä kriiseistä. Mr. Van Orden is window. Niin, Van Orden, jos ajattelen kollegaani ja minua, mehän osallistuimme äskettäin tähän uusimpaan Naton esitykseen ja siinä oli selvää, että eurooppalaiset NATO-liitolaisten täytyy tehdä mitä niiltä odotetaankin, mutta ne eivät ole tehneet. Naton puitteistossa ja tämä johtuu siitä, että me voimme onnistua ainoastaan eurooppalaisin keinoin ja yhdysvaltalaiset ovat ymmärtäneet sen aivan oikein, tosin Van Orden ei sitä käsitä ja hän on tietysti, hänellä on tietysti oikeus olla tajuamatta tätä, mutta minä haluan esittää oman kantani. Ainoa keino meidän yksin tai yhdessä kerätä tarvitsemamme kapasiteetti puolustaaksemme kansalaisiamme ja vastataksemme turvallisuusuhkiin, joita on sekä unionin alueella että maailmanlaajuisestikin on, tapahtuu eurooppalaisiin tavoin integroimalla puolustuskysymyksissä tämä integraatio tietenkin vaatii myös poliittista yhtenäistämistä. Ei tässä ole muita teitä. Anteeksi nyt. No, en nyt tässä teidän kanssanne ryhdy sen enempää keskustelemaan, vaikka se olisi ihan mukavaa yleensä, mutta haluaisin huomauttaa, että minä odotan tältä kertomukselta sitä, että me todellakin hyvin selkeästi välitämme viestiä ei pelkästään julkiselle mielipiteelle, vaan hallitukselle, hallituksillekin, että työt ovat jääneet tekemättä ja ei ole onnistuttu toimimaan integrointunossa, vaikka pitäisikin jakamisessa ja tämän puolustuksen järjestämisessä, niin ei toimita ja näin vain petturoidaan ja, eikä toimita kansalaisten hyväksi. Meidän täytyisi vähittää tästä hyvin selkeää viestiä. Ja sitten jos me mietimme tätä, e, näitä kustannuksia, jotka syntyvät siitä, että me emme toimi eurooppalaisesti, näitä syntyy sekä talouden puolella että ei-talouskysymyksissä. Ja tätä haluaisin korostaa esimerkiksi Libyan yhteydessä, kun tilanne ryhtyi huononemaan Libyassa, niin minun mielestäni Euroopan unioni epäonnistui siinä, mitä sen olisi pitänyt tehdä. Ja erityisesti jos ajattelemme, mitä jotkut jäsenvaltiot toteuttivat sosiaalisissa keinoissaan aikaisemmin ja Euroopan unioni nyt Euroopan unionin toiminta nyt on vielä tärkeämpää ja meillä on työtä tehtävänä esimerkiksi Libyan kanssa. Libyalaiset tarvitsevat apua ja meidän täytyy myös taata tämän työn kautta omakin turvallisuutemme, ei ainoastaan heidän turvallisuutemme. Eli miksi me emme ole koskaan onnistuneet luomaan tällaista oikeaa, todellista YUTP-missiota Libyan voidaksemme vastata vakaviin haasteisiin ja vastata näihin ohjelmatoiveisiin, joita Libyalla on. Meillä on tällainen hyvin rajallinen mm, missio tuolla rajaturvallisuusasiassa. No mitä tämä rajaturvallisuus sitten tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että me uudistamme armeijaa ja perustamme ja rakentelemme sen kokonaan uudelleen ja myös nuo muut turvallisuusjoukot. Ja vastausta ei taideta tietää Vastaus on tietysti se, että ne jäsenvaltiot, varsinkin ne, joilla on enemmän kapasiteettia, pitävät parempana siitä, että niillä on omat neuvonantajat Libyan ministeriöissä, niin kuin varmaankin Gaddafinkin kanssa kävi aikaisemmin vahvistaakseen, että ne itse voivat myydä omia tuotteitaan omista maistaan, ja näin ollen ei ole ollenkaan eurooppalaista strategista ö, lähestymistapaa Libyaan päin, joten saatamme sitten päätyä juuri siihen samaan jamaan kuin Gaddafinkin kanssa, kun Ranskat ja Saksat ja muut myivät sinne kaikenlaista ydinvoimaa, laitoksia Gaddafille ja niin poispäin omin nokkinensa. Eli tämä on täysin epäeurooppalaista ja se on meidän omia etujamme vastaan ja turvallisuuttamme vastaan. En puhu pelkästään taloudellisista kysymyksistä tässä yhteydessä. No, ei tietenkään voi puhua mistään muusta Libyan yhteydessä. Minä tiedän, että viranomaiset ovat hyvin toiveikkaita ja odottavaa tällaista eurooppalaista strategista tukea heidän turvallisuussektorinsa uudistamiseen ja, ja vahvistamiseen. Ja täällä me emme tee yhtään mitään, koska jotkut jäsenvaltiot tässä toimivat ja uudelleen kansallistavat ja puoltavat vain omaa teollisuuttaan ja vain omia etujaan yhteisen eurooppalaisen toimen ja teollisuuden huonontamiseksi. Ja näin toimimalla me itse asiassa luomme turvattomuutta sekä Libyan että naapureille, että myös itsellemme tänne Eurooppaan, koska täten me emme saa tarpeellista työtä toteutettua ja päättäisin nyt puheenvuoroni siihen, että odottelen yhteistyötä Elenin ja muiden varjoesittelijöiden kanssa. Tämä on hyvin merkittävä kertomus ja meidän täytyy selkein sanoin asiamme esittää. Kiitokset tästä Gomesille ja sitten Panajotis. Thank you, Mr. President. Kiitos puheenjohtaja. Oli todella ilo kuulla näkemyksenne. Myös keskustelu kollegoiden kesken oli kiinnostava. Haluaisin korostaa sitä, että YTPPn täytäntöönpanossa pitäisi ottaa huomioon pitkän aikavälin toimet ja järjestelmän lähestymistapa. Kaikki kaikki nämä käsitteet, joita tarvitaan siviili- ja sotilasalan yhdistäminen ja käyttö, yhteen sopivuus ja muut kysymykset. Kaikki nämä käsitteet vaativat enemmän yhteistyötä ja enemmän luottamusta jäsenvaltioiden kesken, erityisesti jos tiedustelutietoja jaetaan. Jotkut muutokset, jotka ovat mukana Lissabonin sopimuksessa, tunnustavat nämä tarpeet ja antavat myöskin mahdollisuuden vahvistaa integraatiota. Samanaikaisesti uskon, että yksi Lissabonin sopimuksen välineistä jatkuva äh, yhteistyö, rakenteellinen yhteistyö voi myöskin antaa mahdollisuuden sille, että nämä tietyt jäsenvaltiot voivat kehittää tehokkaammin toimia ja sotilaallisia voimavaroja tietyillä aloilla. Näin ollen haluaisin sitten kolme kysymystä. Ensinnäkin, oletteko sitä mieltä, että jotakin kahden kerroksen integraatiomahdollisuuksia on, kuinka, jos näin on, niin tämä vältetään. Toiseksi sitten toinen kysymys liittyy artiklaa 42 kohtaan 7 Euroopan unionin sopimuksessa ja artikla 5 NATO-sopimuksessa. 42.7 artiklassa luodaan velvoitteet jäsenvaltioille antaa apua siinä tapauksessa, jos toisen jäsenvaltion alueelle hyökätään. Epäilemme kuitenkin sitä, koska tässä ei puhuta puolustuksesta tai sotilaallisesta avusta, niin tarkoittaako tämä sitä, että artikla 5 tuossa Pohjois-Atlantin sopimuksessa menee tämän edelleen. Tämä tuo sitten vielä esille sen kysymyksen, että mikä on EUn rooli tässä puolustussektorilla ja johtaako tämä sitten puolustusyhteisön perustamiseen. Ja kolmas kysymys liittyy tähän nykyiseen turvallisuustilanteeseen ja jatkuvaan uhkien muuttumiseen. Uskotteko, että Euroopan globaalissa strategiassa olisi nyt kapasiteettia muuttua joksikin muksi kuin tällaiseksi paperiksi. Paljon kiitoksia puhujille esityksistä ja näistä kaikista lausunnoista ja haluaisin esittää kysymyksen myös minäkin. Haluaisin tiedustella näistä tilastoista, joita annoitte meille puolustuksesta. Tästähän me puhumme omasta turvallisuudestamme tietenkin. Ja uskoisin, että teollisuuden näkökulmasta tämä pääviesti vaikuttaa aika myönteiseltä. On teollisuuden puolella otettu asioita, aste, hyviäkin askelia eteenpäin ja haluan välittää tällaista myönteistä viestiä. Toki minusta vaikuttaa siltä, että on ollut poliittisen tahdon puutetta teollisuuden suuntaan. Ja olen Gomesin kanssa samaa mieltä juuri Libyan epäonnistumisesta. Nythän meillä on tuo Syyria, Syyrian ongelma, kun sadat tuhannet eh, ihmiset ovat siellä tulleet tapetuiksi. puuttuminen, sotilaallinen puuttuminen ja muu on toki hankalaa, mutta ja sama koskee Malia ja Afganistania, jos me emme toimi hivenen proaktiivisemmin. Totta kai meillä on myös monia muita asioita käsiteltävänämme. Euroopan unionissa. Muun muassa kuinka paljon varoja meillä on käytössämme. Ja toiseksi ongelma on tuo alakarte-ajattelutapa, joita jotkut maat harjoittavat. Ja vielä meidän täytyy myös muista Yhdysvaltojen tehokkuus, kun unioni toimii, eh, Yhdysvallat toimivat, niin se on tehokasta, unionin toiminta ei välttämättä ole. No niin, nyt me olemme saaneet tässä kuulla kysymyksiä ja sitten haluaisin pyytää puheen puhujia vastaamaan. Meillä on tässä aikaa kello yhteen asti Toivottavasti me sitten voimme jakaa tämän ajan kaikkien puhujien kesken. Koilmont. Koilmont, olkaapa hyvä. Merci bien, euh, Monsieur le, le Président, et merci pour les réflexions que j'ai pu. Kiitokset äh, puheenjohtaja, kiitokset myöskin kaikista näistä mietteistä, joita kuuloin. Äh, arvoisa Rova Koppa, olen täysin samaa mieltä kanssanne yksi heikkoista lenkeistä puolustuksen Euroopassa. Se juuri on tämä viestintä. Meillä on ollut äh, tällaisia pienten askelten onnistumisia ja yhteinen raha ja niin poispäin ja edistystä ja näin poispäin, mutta kukaan ei tiedä siitä. Sudanissa toimimme aktiivisesti. Se oli jo ennen Interfurin operaatiota siellä. Olimme siis siellä kuljetustoimessa. Eurooppalaiset takasivat tämän. Komissio maksoi päivärahoja kaikille Afrikan unionin joukoille. Siis valtavan hienoa tukea. Milloin ensimmäistä kertaa tästä asiasta puhuttiin lehdistössä? No silloin, kun NATO lähetti sinne joitakuita kuljetuskoneita. Näin. Siis tässä on sellainen elementti, joka on heikkous meille. Olen todennut, että kun eri maissa pidetään vaalit, että kansalaiset eivät ollenkaan äh, tiedä, mistä puolustuksen Euroopassa on kysymys. Heillä on itse asiassa väärä käsitys siitä, että Eurooppa äh, pakottaa kansalliset joukot äh, osallistumaan joihinkin tiettyihin operaatioihin niin, että tämä viesti on täysin väärä ja senpä takia uskon, että meidän täytyy nyt asia korjata. Te puhuitte tuossa myöskin muun muassa poliittisesta tahdosta ja niin poispäin yhteisestä visiosta, joka puuttuu. Meidän etujemme mukaista olisi kehittää sellainen globaali Euroopan unionin kattava turvallisuusstrategia. Kysymys on politiikasta. Tämä on todella tärkeää politiikkaa. Kysymys on meidän turvallisuudesta, kansalaistemme turvallisuudesta ja tietysti myöskin koko koko sen alueen turvallisuudesta joka on meidän ympärillämme. Ja tämä asiakirja on todella äh, houkuttelevaa, kiinnostavaa tietoa, kaikki tämä hän johtaa siihen, että meillä tällä me voi tapahtua myöskin sotia ja täällä Euroopassa meidän täytyy siis se asemoitua sillä tavalla, että pystymme emme pelkästään vain puolustamaan omia arvojamme ja intressejämme, vaan että voimme myöskin olla, olla todella hyödyllisiä toimijoita ja tuoda todellista lisäarvoa tähän kansainväliseen järjestelmään. Ja uskon, että tämä todella liittyy siihen, mitä te etsitte, kun puhutte myönteisestä viestinnästä ja tiedotuksesta. Ja sitten herra Van Oudenille, muistan, että noin vuosi sitten istuin täällä ja te sanoitte ihan samat sanat. Vastaukseni on, no ilmeisesti en tullut tuolle vakuuttuneeksi niin, että tapaamme jälleen ja panen tämän merkille rouva Gomesille. Kyllä jos ajatellaan nykyistä maailmaa, niin itse asiassa meillä maissamme ei vielä ole yhteistä näkemystä eh, tietyistä tilanteista. Ja aivan liikaa käytämme ikään kuin näitä kansallisia silmälaseja. Ja äh, sitten tapahtuu tällaista, kuten kuva sitten Mitä elementtejä tähän liittyy? Ja vastaan täällä myöskin herra Panat Panatjostiselle, että tämä Euroopan turvallisuusstrategia, tuleeko siitä samanlainen asiakirja kuin kaikki muutkin? Herra varjelkoon, niitä on ihan tarpeeksi. Tarvitsemme todellisen strategian, eikä se ole mikään paperi, vaan kysymys on konseptista ja ajatuksista. On taattava siis se, että kaikki osapuolet ryhtyvät tämän strategian omistajiksi. Se tapa, jolla tämä tapahtuu, on yhtä tärkeä kuin nämä nettotulokset. Maiden täytyy tulla mukaan ja niiden täytyy tulla omistajiksi. Minkä takia meidän täytyy saada vakuutetuksi valtioiden hallitusten päin miehet Malin tyyppisistä tilanteista? No sen takia, että koska he eivät tienneetkään, että mitä strategioita on olemassakaan täällä Euroopan unionissa. Aivan oikein ulkosuhdehallinto Afrikan sarvessa tai Sahelissa edes toimii, millä nämä äh, valtioiden hallitusten pääministerit ovat tajunneet, että EU olisi tarkoitus tehdä jotakin. He eivät ole älynneet tätä, vaan he nyt itse asiassa vasta nyt huomaavat, että on olemassa jotakin yhteisiä jaettuja strategioita strategioita. Ja uskon, että tämä vastaa siis useimpiin kysymyksiin, joita esitettiin, ja tämä vastaa varmasti myöskin kysymyksiin siitä, kuinka voimme vastata näihin puutteisiin. No, meidän pitää pitää yhtä, ja jos ei, niin sitten menemme huonoon suuntaan yksinämme. Sitten mitä tulee artikla 42 Euroopan unionissa ja artikla 5 NATO-sopimuksessa, minä säännöllisesti olin käynyt luennoimassa yliopistoissa ja kun olin käynyt siellä äh, lain lakiopiskelijoilla, niin äh, nämä artiklat otetaan aina esille ja tämä johti siitä ja tämä johtuu tästä, siellä aina kistellään näistä erosta, mutta kun luennoin siellä taas valtio tieteilijöille, niin mitään eroa ei nähdä näiden artikloiden välillä. Ja minun poliittinen sotilallinen kokemukseni tietysti osoittaa myöskin, että eroa ei ole. Kiitos, Thank you very, thank you very much, Mr. Chairman. Uh, äh, sure, niin, kiitos puheenjohtaja. Muutama kommentti ja vastauskysymyksiin, kysymyksiin, jotka ovat esille nousseet. Minäkin haluaisin lyhyesti kommentoida edustaja Koppaa, Koppan kommentteja kommunikaatiosta. Olen aina vähän epäluuloinen, kun siitä aletaan eurooppalaisella tasolla puhumaan. Että, et, kysymys on vain siitä, että kunhan myydään vähän paremmin, tehokkaammin, niin hyvä sillä. Tässä on nyt kuitenkin takana käsittämätön strategisen ymmärryksen puute taustalla olemissa tästä yli, ylipäätänsä globaalista turvallisuuspoliittisesta, talouspoliittisesta maisemasta ja mitä vahvemmin sitä kommunikoi ja niistä puhuu ja sitä paremmin tässä ymmärrys lisääntyy. Meidän täytyy tajuta se myös, että, että Natolla on tämä ankara viestintäharjoitus Defense Matters meneillään parhaillaankin kommentti herra Van Ordenille minultakin. Se, että ymmärtänyt tämän keskustelun nurinkurisesti. Muotoilette tämän niin, että, että me olemme täällä pyrkimässä vahvistamaan integraatiota jo omalla tavallamme. Minä, minä, minun näkemykseni on erilainen meistä keskustelun, minä puhun varmaan monen puolesta, pysyä, keskustelu on vauraudesta ja rauhasta, Eh, kuka sen sitten meille takaa, NATO tai EU, ei, ei sillä niin väliä pitkässä juoksussa. <clears throat> Olen sitä mieltä kyllä, että NATO varmaan pitkän aikaa tästä eteenpäinkin tämän, nämä takeet parhaiten meille antaa, ja, mutta paljon tästä, tässä riippuu euro, ei niinkään eurooppalaisten kuin amerikkalaisten halusta sitä toteuttaa jos me kumminkin, äh, jos me nojaudumme jatkuvasti tähän, äh, niin siitä voi ongelmia tulla. En sano, että tulee, mutta voi tulla. Äh, jotta me pysymme vapaana, vauraana ja turva, turvallis, turvasina, turvassa. Se edellyttää kuitenkin käyttää myöskin eurooppalaisia kanavia, jos NATO, NATO on pääasiallinen ja EU sekundaarinen ja jättää se käyttämättä, vaikka se nyt olisikin aika vaatimattomalla tasolla tällä hetkellä, olisi, olisi kyllä aika, aika typerää. Tässä on kysymys ei mistään muusta kuin strategisen valveutuneisuuden lisäämisestä. Sitten, sitten jo toijan kysymyksiin. Kysyitte ensinnäkin sitä, että haluaako EU, pyrkikö EU todellakin strategiaa yhteisöksi. Ei halua, ei se nyt pyri mihinkään, se on pakko tietysti olla sellainen jo mahdollisimman äh, laajassa käsityksessä, ei niinkään tällaisessa kapeassa strategisessa mielessä äh, vaan yleisesti ottaen, kun me olemme täällä mantereella nyt yhdessä ja kun päästään tällaista eh, pienistä, pienistä tosakista erimielisyyksistä mm, eh, eroon ja avata silmät kokonaiskuvaa, eh, pienissä asioissa mielipideerot ovat aika jyrkät, mutta isoissa asioissa eivät niinkään. Eli meillä on, on sellainen yleinen strateginen eurooppalainen tavoite ja päämäärä. Ja, ja ensinnäkin siitä, se pitää ensin oivaltaa, ymmärtää. Ja, ja siinä katsannossa mä haluaisin, että EU enemmän tähän pureutuisi. Sitten viittasit eurooppalaiseen globaaliin strategiaan. Me emme e, siinä ole mukana, e, mutta et voisi koskaan olla enemmän kuin paperitiikeri. No eipä juuri, juurikaan, elävät johtavat maat siihen ää, ää, sitoudu, jos heillä olisi integroitua turvallisuuspolitiikkaa näillä johtavilla mailla, jotka tässä narujakin vetävät. Ei sitä muuta sitten tule. Tässä taustalla on tärkeä ajatus ja tämän asiakirjan olennaisin osa, toistaan tätä kun mantraa, että siinä toistetaan näitä ja painotetaan näitä strategisia tavoitteitamme, jotka ovat tärkeät oivaltaa. Sitten vielä artikla 5 niin kuin George äsken, sanoi, Joe, Joe äsken totesi, tämä vitosartiklan aikaa tällainen my, mysteerinen otus. Ja, koska sillä, sillä on ollut kylmänkään sodan aikana paljon merkityksiä. Naton turvallisuustakeet eivät juontuneet artiklasta 5, lähinnä Saksan maaperällä, muuallakin toki. Naton joukkoja oli fyysisesti läsnä Äh, amerikkalaisia, kanalaisia, kreikkalaisia, ranskalaisia, tanskalaisia. Eli että hyökkäys Saksan maaperällä olisi fyysisesti kohdentunut kaikkiin. Se oli se artiklan 5 tai. Ei se ole mitään muuta kuin sopimuspykälän muuten. Sama kuin artikla 42 eurooppalaisessa vastaavassa asiakirjassa. Se on vaan pala paperia. Kysymys, kysymys kuuluu, että mistä se oikea todellinen solidaarisuus – juontuu fyysisestä läsnäolosta vaiko tällaista laajemmasta yhteisestä omasta tunnosta. Minun mielestäni fyysinen läsnäolo ei enää riitä. Me tarvitsemme solidarisuutta, joka juontuu siinä, siitä kuulumisesta yhteiseen liittolaisjoukkoon. Useimminhan nämä selkkaukset nyt nykyään ovat olleet tuolla kaukana meidän maaperästämme. Me olemme tällainen tuonti, vientiperusteinen maaperä. Meillä on vähän työväkeä, vähän resursseja, Ja, ja näin ajaudumme tähän globaaliin turvallisuusintressien vietäväksi. Ja ellemme sitten, sitä tässä yhteydessä oivalla, niin ei se sitten ole voimallettavissa tuonnepanakaan. NATO tai joku muu, kuka tahansa, se riittää. Thank Joo, missä oli, olkaa. I listened with great interest. Uh, Kiitokset. Minä kuuntelinkin näitä kaikkia kommentteja jo ja ainoastaan voin huomauttaa, että me olemme pyrkineet siihen, että olisimme voineet saada tuoda kooperatiiv- yhteistyötä toiminnallisesti eikä poliittisesti niinkään. Eli tässä on kyse nimenomaan eurooppalaisten niin omista intresseistä. Jos ajattelemme nykytodellisuutta, niin puolustuspolitiikkaan kustannusten vähentäminen kansallisella tasolla itsekseen tietysti kuuluu jokaisen jäsenvaltion omaan talouspolitiikkaan, mutta se mahdollisesti sitten johtaa siihen, että me menetämme teknologista ja teollisu- teollista asemaa koko maailmassa ja menetämme kilpailukykyä koko maailmalla ja dynaamiset markkinat siirtyvät muualle, minkä olemme jo nähneetkin. Ja jos katsomme sitten näitä lukuja, vaikkapa strategisia tuloksia Lontoon instituutista, niin se on jo selkeästi nähdys, nähtävissä. Eli ainoa alue euro maailmassa, jonka puolustuspoliittiset kustannukset ovat laskeneet jatkuvasti, on juuri Eurooppa. Ehkä eh, Euro- Yhdysvalloissakin ai, vähän, vähän väliaikaisesti on näin käynyt, mutta se on vain väliaikaista ja muualla sitten taas nousevat nämä kulut. Ja tärkein väitteemme on juuri se, että on tehokkaampaa tehdä yhteistyötä Euroopan tasolla mahdollisesti, koska vielä sitä ei ole kovinkaan paljon nähty. Ja sitten tietysti kahdenvälisesti ja kahdenvälisesti tai kolmenvälisesti mm, verrattuna, jos me ajattelemme tätä eurooppalaista toimintaa, niin tähän voidaan mobilisoida yhteisiä varoja kohdataksemme yhteisiin haasteisiin ja tavoitteisiin, joita on tulevina vuosikymmeninä edessämme. Ja tietysti myös me voimme luoda tällaista yhteistä lainsäädännöllistä voimaa. Se liittyy tietysti talouspolitiikkaan ja kansalliseen julkiseen kulutukseen. Tietenkin meillä on tämä yhteinen ohjausjakso tietenkin, mutta tämä liittyy myös julkisiin hankintoihin ja teollisuuden, siis teknolo- tutkimuksen sääntöihin ja sen sellaiseen. Eikä mikä, millään muulla maailman organisaatiolla ole tällaista kykyä edes Natolla. Ja näitä täytyy sitten tosiaan tutkailla hyvin tarkoin. Mutta ensiksikin ajateltuna, jos eurooppalaiset onnistuvat toimimaan yhdessä tällä alalla, niin se hyödyttää myös NATOa, jos meillä on yhteiset, yhteiset toimet ja joukot, ja jos me pystymme innovoimaankin eurooppalaisella tasolla, niin se auttaa tietysti myös NATOa ja YKta kun esimerkiksi Libanonissa ryhdyttiin tuohon Unifieldiin vuonna 2006, niin se oli YKkin toimi, mutta se toimi Euroopan unionissa ja silloin 90 prosenttia tuli unionista, mutta ja silloin ajateltiin, että kannattaa toimia pikemminkin poliittisesti ajateltuna paremminkin YK kautta kuin Yhdysvaltain kautta, joten tällaisia, tällaiset joukot ovat myös käytettävissä kansainvälisen turvallisuuden näkökulmasta jos me saamme tämän eurooppalaiselle tasolle. Obaman hallinto ei varmastikaan vastusta, jos me ryhdymme tällaiseen toimintaan, koska he tutkailevat tuloksia. Ja se on tietysti funktionaalinen näkökulma pikemminkin kuin ideologinen tai poliittinen näkökulma. Ja näin täytyy sitten ajatella tätä puolustus- ja sosiaalispuolta, mutta pikemminkin sitten tähän liittyy myös tämä kriisin hallinta ja muut sellaiset elementit, jotka liittyvät näihin operaatioihin. Ja mitä enemmän eri elementtejä osallisia tähän tulee, niin sen paremmin me menistymme, jos ajattelemme näitä viime vuosien kokemuksia sekä hyvässä että pahassa. Ei välttämättä tarvitse ajatella, että sotilaallinen puuttuminen asiaan on ainoa ratkaisu. Eli poliittista koordinointia täytyy

jatkaa ja harjoittaa tuolla neuvoston puolustuspuolella. He eivät tapaa kovinkaan usein ja itse kokouksetkaan eivät ole olleet kovinkaan menestyksekkäitä monista syistä, jotka täällä olemme kuulleet, joten meidän täytyy ehkä katsoa tätä vähän laajemmin, muitakin ministerejä ottaa mukaan tähän keskusteluun. Miksei ulkoministerit esimerkiksi vaikkapa Lissabonin sopimukseen yksi ikävistä puolista on se, että ulkoministerit ovat paljon vähemmän paikalla, ei ne neuvostoissa ole ulkoministerejä useinkaan keskustelussa mukana. Se on tietysti Lissabonin sopimuksen yksi tahaton seuraus, mutta täytyisi ajatella myös keskustelua ulkoministerien näkökulmasta, koska aina on tällaisia ulkopoliittisia puolia kysymyks, kysymy, ky, kysymyksissä mukana, mutta Lissabonin sopimuksen jälkeen tätä ei ole juurikaan nähty tässä 2008 lopuksi Ranskan puheenjohtajakauden lopulla viimeksi puhuttiin puhuttiin juuri näistä ulkopoliittisista asioista. 2010 lokakuussa pyrittiin keskustelemaan siitä, mutta sitten monet muut asiat menivät yli niiden ohi, eikä sitten asiasta käytykään keskustelua. Eli tässä täytyy tietysti muistaa tuo pää, valtion päämiesten taso, sitten täytyisi myös ulkoministerit muistaa ja sitten talousasiainministerit, koska tämä on tärkeä kysymys myös, mihin näitä varoja sitten ohjaillaan, koska heillä on silloin sanansa sanottavana tietenkin, ja sitten tietysti nuo budjetin vaikutukset, e, joten tässä tulevaisuuden näkökulmasta katsottuna, kun aloitamme e, keskustelun noissa puolustusneuvostoissa, niin täytyy myöllä myös muitakin asioita. Aikaisemminhan tuon neuvoston nimi oli e, nimenomaan ulkoministerit, jakaa kehitysapu silloin mukana. No ehkä voidaan ajatella, että tuo vanha termi on, on mammutti-termi äh, on vähän huono ajatus tässä nyt käyttää, mutta äh, jos meidän täytyy pyrkiä miettimään jotakin eläintä nyt nimeksi, niin miksi emme sitten ottaisi vaikkapa kirahvia tähän, koska se on äh, nopea eläin, joka, jota voitaisiin sitten käyttää se myös näkee pitkälle pituutensa vuoksi ja myös mahdollisesti tarpeen mukaan toimii hyvin ja liikkuu hyvin nopeasti ja Euroopankin täytyy aina joskus muistaa tuota nopeutta. Marone, olkaa hyvä. thank you. Um, few issues. Kiitoksia. Muutama sana äh, niin julkiseen mielipiteeseen vaikuttaminen, niin kuin edustaja Koppa äh, perään kuulutti. Eh, kuten omassa esitykseni puhuin, ei tässä ole pelkästään nyt sitten eh, välineistä. Eh, Tarvitaan, siinä on teknistä innovaatiosta, myönnistä, teknologisesta saatavuudesta. Eli siis lopuksi jo kysymys on teollistuvuudesta kysymys ja taloudesta siis. Toisekseen halusin äh, poimia tämän äh, yhteiset, yhteiset äh, pysyvät yhteistyöelimet. Siinä, sitä kannattaisi kyllä selvitellä, koska yhtäältä se voisi olla kyllin joustava sen mahdollistamiseksi, että nopeammin etenemään haluaa pyrkivät maat voisivat näin, näin toimia ja siinä sitten tietysti äh, lisää äh, kaiken kaikkia joustavuutta tässä niin, äh, toimielin verkostossa. Se on avoin, läpinäkyvä ja, ja, ja kiinteästi osa tätä toimielinverkostoa, niin että myötkin instituutiot voivat sitten tähän yhteistyöhön liittyä mukaan tai mu, muussa ta, joustavalla tavalla olla tekemisissä kanssa. Eli joustoa edellytetään jotta e, ei e, pelkästään integraatiota nopeuttamaan, joka voi muuten olla siis haitallista yleiselle kehitykselle. Kolmas seikka Libyan liittyen, noussut muutaman kerran tässä jo esille, tehdäkseni sen selväksi, e, Yhdys, valtain tekemät iskut olleet ylivoimaisesti runsaslukuisimmat ensimmäisenä päivinä, vaativimmat, riskialtsaimmat ja suurinta teknologiaa, parasta teknologiaa edeltävät 99 prosenttisesta näiden yhden alkupäivien aikana. Sitten kahdeksan seuraavankaan päivän aikana yksikään Euroopan maa ei tehnyt osallistunut enemmän tai toteuttanut enemmän kuin kolmasosa näistä hyökkäyksistä. Eli tämä oli tällainen yhteisponnistus. Eli se osoitti sen, että yksikään Euroopan maa ei kykene tällaisen Liban tyyppiseen operaatioon, edes kaksikaan yhdessä, jonka tapauksessa siitä olisi, tullut, olisi, siitä tulisi hyvin vaikeasti hallittava minun tämä aivoriiheni ja minä itsekin olimme tässä kiinteästi mukana, kun tästä selonteon teimme. Raportin tarkoituksena oli innostaa keskustelua ja sitten loppujen lopuksi tästä keskustelusta voi syntyä poliittisen tahdon syntymistä ja jopa ennen tällaisen poliittisen valveutuneisuuden heräämistä siltä osin, mikä, mitä Euroopan yhteistyön saralla tarvitsee. Kuten aiemminkin totesin, yksikään Euroopan maa ei yksin pysty Libyan tyyppiseen operaatioon, koska Euroopan alan teollistuminen tällä puolustus- ja teknologian alalla ovat argumentteja, joiden pitäisi riittää lisäämään valveutuneisuutta koskien tällaisia nopeita iskuja. Tällainen alhaalta ylöspäin lähestymistapa on, on, on erittäin hyvä tapa kysynnän lisäämiseksi, mutta sekin on tullut tiensä päähän. Se ei enää, li, enää lisää te, tehoja eikä tuo lisää säästöjä, ellei sitten ylhäältä alaspäin suuntaudu jonkinlaista toimivaltaa eli siis valtion päämiesten siunaamaa toimioikeutta, toimivaltuutta. Tämä kytkeytyy myöskin paitsi sotilaspoliittisiin tilauksiin, se edellyttää myöskin sitten valmiutta siellä valmistuspuolella. Δεν ξέρω αν η κυρία Κοπάθη Αλικάτη να Kiitoksia. Mahtaako Koppa vielä haluaa sanoa muutaman sanan, mikäli ette, niin tahdon teitä kaikkia kiittää oikein kovasti.